Hyvät kollegat, istuutukaapa. Meidän täytyy aloittaa. Uh, otetaan tärkeä kohta esityslistallamme, nimittäin uh, keskustelu komission jäsen Androa Vassilion kanssa rajat ylittävistä terveydenhuollossa sovitta, sovellettavia potilaiden koskevasta direktiivistä. Pyytäisin komission jäsentä uh, edustaja Vasilioa haluaisin hänelle sanoa, että on erittäin tärkeää vaihtaa mielipiteitä tästä asiasta. Meidän valiokuntamme oli mukana tässä asiassa. Meille on tärkeää se, että terveydenhuoltopalveluja tuetaan rajat ylittävästi kansalaisille toisaalta ja myöskin terveydenhuollon toimijoille toisaalta. Haluaisin nyt antaa teille puheenvuoron, edustaja Vassiliu. Honorable members, it is uh, a particular... Hyvät jäsenet, on suuri ilo olla täällä joukossanne. Ensinnäkin toivotan teille kaikille hyvää uutta vuotta ja onnea tälle vuodelle. Tiedän, että vaalit sen kun lähestyvät ja toivon teille menestystä pyrkimyksissänne. 2009 tulee olemaan muutoksen ja haasteiden vuosi meille kaikille. Ja toivon, että myös menestys ja hyvän terveyden vuosi myös. Tämä on hyvä mahdollisuus minulle keskustella yhdestä tärkeimmistä terveydenalan direktiiveistä, jota nyt virassa oleva komissio on esittänyt. Potilaiden oikeuksia koskeva direktiivi rajat ylittävässä terveydenhuollossa. Te varmasti tiedätte paremmin kuin minä, että kun terveyspalvelut jätettiin palveludirektiivin ulkopuolelle 2006, niin juuri parlamentaarikot pyysivät komissiota laatimaan erityisen lainsäädäntöaloitteen ottaen huomioon terveysalan erityispiirteet ja, ja monimutkaisuuden. Tämä on laadittu vuoden 2026 laajan julkisen kuulemiskierroksen pohjalta, Eurobarometrin tutkimusten 2007 pohjalta sekä Euroopan parlamentin työhön pohjautuen potilaiden liikkuvuuden ja terveyspalveluiden alalta. Herra Boissin mietintö vuodelta 2005 ja Rova Vernion vuodelta 2007 mietinnöt ovat erityisen tärkeitä. Ehdotuksemme heijastelee laajasti Euroopan parlamentin esittämiä näkökantoja näissä tärkeissä asioista, asioissa. Enkä aio käydä läpi kaikkia esityksen yksityiskohtia, koska suurin osa teistä on varmasti lukenut sen hyvinkin tarkasti ja yksityiskohtaisesti läpi, mutta käyn läpi ehdotuksen pääkohdat. Ensinnäkin sen päätavoite on antaa potilaalle paremmat mahdollisuudet ja terveyspalveluiden saatavuus ympäri Euroopan. Potilaat ovat tämän lakialoitteen ytimessä. On tärkeää myös selittää, mikä sen tavoite ei ole. Tässä ei tavoitella käsit, työn, terveystyöntekijöiden ja terveyspalvelujen tarjoajien asioita. Potilaat käsitellään erikseen terveys, terveydenhuollon ammattilaisten liikkuvuudesta, koska tämä liittyy enemmänkin potilaiden oikeuksiin ja terveydenhuollon ammattilaiset ovat sitten asia erikseen. Äh, viime vuonna hyväksimme virhe, vihreän kirjan terveydenhuollon ammattilaisten asioista, jossa esitettiin julkista kuulemista, jossa käsiteltäisiin terveydenhuollon ammattilaisten asioiden käsittelyä hyvin laajaperäisesti ja kokonaisuudessaan. Toivottavasti parlamentti myös pystyy määrittelemään seuraavat poliittiset askeleet tälläkin alalla. Nyt sitten potilaiden liikkuvuuteen tarkemmin. Direktiiviehdotuksessa on kolme päätavoitetta. Ensinnäkin selventää ne olosuhteet, joissa potilailla on oikeus hankkia rajat ylittäviä terveyspalveluja ja saada korvaus niistä kotimaan tarvien mukaan silloin, kun se on heille paras ratkaisu. Toiseksi antaa vakuutus terveyspalveluiden laadusta ja turvallisuudesta Euroopan laajuisesti sekä parantaa terveydenhuoltojärjestelmien yhteistyötä. Ensimmäisestä tavoitteesta sanoisin sen, että tässä on useita EU-tuomioistuimen arvioita siitä, miten potilaat voivat valita terveydenhuoltopalvelunsa tarjoajan rajat ylittävästi ja sitten, että varmistetaan, että jäsenvaltiot ovat toimivaltaisia näitä palveluita tarjoamaan. Tätä on sekä neuvosto että komissio tukenut. Me tarvitsemme oikeusvarmuutta sekä selkeyttä potilaiden oikeuksiin. Ymmärrän, että on olemassa huolenaiheita siitä, miten tämä vaikuttaa kansallisiin terveydenhuoltojärjestelmiin, mutta tämä vaikuttaisi erityisesti olevan huolenaiheena Rova Vernionille, joka on laatinut mietinnön aiheesta, ja siksi haluaisin myös ähm, vakuuttaa hänet tässä asiassa. Meidän vaikuttavuusarvioitimme suoritettiin laajan asiantuntijoiden kuulemisen pohjalta. Potilaiden liikkuvuus on hyvin rajoittunutta Noin yksi prosentti kokonaisterveysmenoista liittyy tähän liikkuvuuteen ja yksi prosentti potilaista vain käyttää tätä tilasta hyväkseen. Ja potilaan liikkuvuus tulee olemaan rajoittunutta, koska ihmiset ovat itse halunneet, että he haluavat mieluummin saada hoitoa niin lähellä kotia kuin mahdollista. Ranskassa esimerkiksi meidän arvioidemme mukaan vain noin 100 000 potilasta päättää hakea hoitoa vuosittain ulkomailta. Saksassa luku olisi noin 150 000, Puolassa noin 90 000 potilasta. Kaikki nämä kolme esimerkkiä osoittavat, että ne ovat reilusti alle yhden prosentin potilaista – ehdot, direktiiviehdotuksessa ei haluta lisätä liikkuvuutta sinänsä, vaan tunnustetaan se, että potilaiden liikkuvuusoikeus on joillekin potilaille hyvin tärkeää erityisissä olosuhteissa. Ja yleisesti ottaen vaikutus terveysviranomaisten mahdollisuuteen suunnitella terveyspalveluiden tarjoamista on tärkeä. Tässä on myös useita takeita, joilla vältetään odottamattomat vaikutukset. Ensinnäkin potilaan kotivaltio määrittelee tarvittavan hoidon ja takeet. Ja jos tämä potilaan hoito ei ole oikeutettu omassa kotimaassa, niin silloin direktiivi ei luo mitään uusia oikeutuksia potilaalle saada ulkomailla jotain hoitoa ja saada korvausta siitä sitten siellä. Sitten korvauksen taso lasketaan sen valtion mukaan, missä potilaan sosiaaliturva ja, ja terveys, terveydenhuolto on järjestetty. Ja näin ollen se jäsenvaltio on myös vastuussa näiden kustannusten korvaamisesta. Kolmanneksi alueelliset ja paikalliset suunnitelmat ja säännöt ovat edelleenkin muuttumattomia. Jos vaikka joku jäsenvaltio vaatii mm, yleislääkärin tutkimusta ennen erikoislääkärille menoa, niin tällainen mekanismi on edelleenkin voimassa myös niiden potilaiden osalta, jotka hakevat hoitoa ulkomailta, kunhan tämä ei ole syrjivä toimenpide. Jos kuitenkin on jonkinlainen odottamaton, yllättävä tarve, josta voi, on riski tulla vaikea ongelma, niin se ei saa uhata sitä, että terveydenhuoltojärjestelmä toimii kestävällä pohjalla ja sitä varten on toinen turvalauseke tässä direktiiviehdotuksessa. Se mahdollistaa sen, että jäsenvaltio voi ottaa käyttöön priorisointijärjestelmän mm, sairaalajärjestelmässä ja näin jäsenvaltio voi pitäytyä omassa järjestelmässään ottaen yhteisöjen tuomioistuimen oikeuskäytännön huomioon. Kuten EU-tuomarit ovat määritelleet, tätä pitää pitää poikkeuksena, jota voidaan soveltaa vain sairaalahoitoon, joka on välttämätöntä ja jota sovelletaan suhteellis- suhteellisuusperiaatteen mukaisesti. Nämä ovat EU-tuomioistuimen tarkat sanat. Sairaalahoidon määritelmä on myös hyvin tärkeä. Meidän täytyy antaa potilaille selkeyttä ja oikeusvarmuutta – ja varmistaa, että Euroopassa ei ole mitään epäselvyyttä näissä määritelmissä, koska muuten se voi johtaa eh, epätasa-arvoon potilaiden välillä Euroopassa ja turhiin keskusteluihin ja mm, kiistoihin. Siksi uskon, että tällaisten kansallisten listojen jossa eh, määritellään sairaalat ja erityishoito olisivat hyvin epäselviä, johtaisivat harhaan ja näin kyseenalaistaisivat koko direktiivin olemassaolon. Mielestäni EU-tuomioistuimen oikeustapaukset ja oikeuskäytäntö on otettava huomioon, pidettävä tässä ohjenuorana, koska muuten me emme voi taata potilaiden oikeuksia Euroopan laajuisesti. Sitten direktiivin toinen tavoite, jotta potilaat saavat mekanismin käyttöönsä, jolla voidaan taata terveydenhuoltopalveluiden laatu ja turvallisuus. Tarvitaan selkeää tietoa, jotta potilaat voivat tehdä tietoisia ratkaisuja ja myöskin korvauksia tarpeen mukaan. Tällä hetkellä ei ole mitään selkeitä sääntöjä yhteistasolla siitä, miten nämä vaatimukset täytetään rajat ylittävissä tapauksissa – ja ilman sääntöjä on vaikea taata potilaiden turvallisuus ja sa- saamansa hoidon laatu, heidän samalla hoidon laatu. Venjonin mietinnössä haluttiin tehokasta, laadukasta hoitoa rajat ylittävissä tapauksissa. Tämä turvallisuus ja laatu sekä potilaille tiedottaminen ovat edelleenkin tärkeä huomio mietinnössä, josta tulette keskustelemaan myöhemmin. Artikla 5 direktiiviehdotuksessa määrittelee useita vaatimuksia, erityisesti selkeät laatu- ja turvastandardit on määriteltävä ja julkaistava jokaisessa jäsenvaltiossa, ja sitten jäsenvaltiot ovat vastuussa niiden valvomisesta. Tällä näin direktiivi antaisi paljon lisäarvoa verrattuna tähän alkuperäiseen ehdotukseen ja palveludirektiivin. Ilman sitä terveydenhuoltoalaa kohdeltaisiin jopa huonommin kuin muita kaupan alan toimijoita. Olen varma, että tämä määräys voi olla vaikea monille jäsenvaltioille, mutta jos tätä artiklaa nyt jotenkin heikennettäisiin, me jättäisimme huomiotta terveydenhuollon erityispiirteet ja ominaislaadun ja jättäisimme potilaat heitteille. Kolmas tavoite tiivistetystä yhteistyöstä tietyillä aloilla, joka liian usein jää tämän oikeuskäytäntöaspektin varjoon, on yksi päähaasteista, mutta myös yksi suurimmista mahdollisuuksien alueista. Toivon, että huomaamme, että kuinka suurta potentiaalia tällaisessa Euroopan rajat ylittävässä yhteistyössä terveydenhuollossa on. Tavoitteena ei ole lisätä byrokratiaa tai pakottaa yhteen yhdenlaiseen lähestymistapaan, vaan keskittyä sellaisiin aihealueisiin, joissa avainhaasteet voidaan kohdata johdonmukaisella ja yhteistyön tavoin. Potilaiden oikeudet, hyvät kuulijat, turvallinen, tehokas, mm, synergioita etsivä lähestymistapa, uusia teknologioita hyödyntävä ja tiivistynyt yhteistyö ovat niitä ajavia voimia tämän direktiiviehdotuksen taustalla. Olen varma, että te jaatte meidän tavoitteemme ja kunnianhimonne ja toivon, että te rakentavassa hengessä tutkitte direktiiviehdotustamme. Kiitän erityisesti esittelijää Rova Berniota hänen hyvin arvokkaasta panostuksestaan. Hänen mietintöluonnoksessaan on hyvin mielenkiintoinen pohja keskustelulle ja toivottavasti olen antanut teille nyt hyviä selityksiä siitä ja että tämä vaikuttaa tähän keskusteluun. Kiitoksia ja olen tietysti ne, jos haluatte esittää kysymyksiä, jotta voimme käydä hedelmällistä keskustelua. Kiitän. Uh, thank you very much and for... Kiitoksia oikein paljon ja ensin haluaisin antaa puheenvuoron esittelijällemme, edustaja Vernio. Merci, Madame la Kiitos puheenjohtaja ja kiitos rouva komission jäsen siitä, mistä juuri sanoitte, että te pyritte rauhoittamaan minut minua näillä sanoilla, mutta en nyt täysin rauhoittanut kuitenkaan. Ymmärsin, että teillä on kolme tavoitetta, joista olemme samaa mieltä kaikki, eli pitää täsmentää potilaiden liikkuvuusehdot ja pitää vakuuttaa annetun hoidon laadusta ja pitää lisätä jäsenvaltioiden välistä yhteistyötä. No, kaikki olemme samaa mieltä näistä tavoitteista. Nimenomaan se on Euroopan kansalaisten etujen mukaista, sillä terveydenhoitopalveluiden on aina edistettävä yhteiskunnallista yhteenkuuluvuutta, ei siis pidä lisätä eriarvoisuutta kansalaisten välillä ja pitää edistää myös alueellista yhteenkuuluvuutta. Sitä ei löydy direktiivistä. Me voimme yhtyä näihin tavoitteisiin, mutta emme täysin siihen, mitä kautta pyritään näihin tavoitteisiin pääsemään. Ja jos ajattelen sitä, mitä juuri sanoitte, niin minä olen vielä huolestunut tietystä seikoista. Te puhuitte vaikutustutkimuksista. On totta, että liikkuvuus on tällä hetkellä yhden prosentin verran Euroopan potilaista. Se on pieni määrä, mutta me emme voi tietää, minkälaisia potilasmääriä, minkälaisia tarpeita muutaman vuoden kuluttua Euroopassa on. Minä olen lukenut ranskalaista lääkärilehdestä, että 54 prosenttia, te mainitsitte siis 100 000 ranskalaista, jotka ehkä lähtevät hoitoon muualle, mutta 50 prosenttia ranskalaista sanoo olevansa valmiita lähtemään hoitoon Ranskan ulkopuolelle. Ja jos monissa muissakin maissa on samantapaisia ajatuksia, esimerkiksi Saksassa ja Britanniassa minä olen keskustellut potilaan edustajan kanssa ja olen tällaista kuullut, niin tämä kyllä voi johtaa suuriin ongelmiin. Direktiivin on oltava vielä kunnianhimoisempi. Me voimme yhtyä siis tavoitteisiin, mutta tarvitaan vielä lisää täsmennystä siinä tässä. Tästä puuttuu vielä oikeusvarmuutta. Meidän ei pitäisi, niin kuin sanoitte, joutua sellaiseen tilanteeseen, että tässä edistettäisiin niin kutsuttua eh, terveyden hoito, mm, matkailua. Eli terveysmatkailua tämä loisi kahden tason järjestelmän, vaikka voitaisiin ajatella, että suuressa maassa, niin kuin Yhdysvaltain kaltaisissa maissa, tehtäisiin muutoksia terveysjärjestelmään, jotta saataisiin lisää tasa-arvoa, mutta Eurooppa, joka on malli tällä alalla, se pitäisi jatkossakin olla etusijalla. Ja sitten jäsenvaltioiden moninaisuus ja se, että terveysjärjestelmät ovat eri maissa hyvin erilaisia. Joissain maissa, vaikkapa Saksassa ja Espanjassa, on osavaltioita autonomisia alueita, joissa on erilaisia tapoja suhtautua terveyteen. Tätä ei saa unohtaa. Ja jos ajatellaan sitten tutkimusta ja eh, lääketieteistä lääkäreiden tietoa, niin on hyvin tärkeää, että nimenomaan jäsen valtiot tekevät keskenään yhteistyötä, eikä pidä laatia listoja, joissa mainitaan eh, sairaalassa annettava hoito tai muualla kuin sairaalassa annettava hoito. Tämä direktiivi ei tee asioita tarpeeksi selväksi. Meidän pitää pystyä tekemään yhteistyötä jäsenvaltioiden välillä. Minä olen pyrkinyt mahdollisuuksien mukaan nyt asiat ottamaan mukaan, mutta on mielestäni hyvin tärkeää, että voidaan saada etukäteishyväksyntä. Olen pyrkinyt etenemään erottamaan toisistaan etukäteis luvan. Kyseessä ei ole poikkeus, kyse, kysymys vaan haluan todellakin erottaa toisistaan etukäteen tehdyn eh, tai annetun luvan ja sitten toisaalta todistuksen siitä, että lähdetään ulkomaille tiettyä hoitoa saamaan. Tästä voi olla hyötyä potilaalle, koska silloin kun hän jälkeenpäin ilmoituksen tekee, vaikka hän tarvitsee edes etukäteislupaa, niin hän voi ottaa yhteyttä johonkin Eh, virkailijaan, joka voi hänelle sitten kertoa, mikä tilanne on, jos hän lähtenytkin tiettyyn maahan, minkä laatuista hoitoa sieltä saa ja mitä papereita pitää täyttää ennen kuin matkalle lähtee. Kun sanotte, että tämä ei nyt tarkoittaa uusia oikeuksia potilaalle, vaan että potilas on tässä ydinasemassa, no tätä kyllä pitää nyt tarkastella. Ja sitten on vielä tämä hoitokäsite, jota pitää täsmentää, on eräs seikka, jota ei ole huomioitu, eli kyseessä on hoidon jatkuvuus ja sitten vastuukysymykset siinä tapauksessa, että aiheutuu haittaa tai vahinkoa ja eri tuomioistumissa näitä asioita tulkitaan myös eri tavoin, eli tähän pitää paneutua. Sitten on eräs seikka, joka on täysin unohtunut, se on kuitenkin tärkeä, eli meidän pitäisi pystyä vastavuoroisesti tunnustamaan, tunnustamaan lääkereseptit. Eli jos mennään johonkin tiettyyn maahan, niin pitää saada sieltä lääkäriltä sellainen eh, resepti, että se pätee myös omassa maassa. Minulle esimerkiksi kävi niin, että minä tulin takaisin omaan maahan ja todellakin reseptin enkä saanut kuitenkaan aptilista sitten tätä lääkettä. Tämä ei ole kovinkaan suuri ongelma, mutta kuitenkin. Ja sitten mainitsitte erään seikan, joka mielestäni ei ollut niin olen, mutta minusta tämä on erittäin tärkeää. Eli kun olemme poliitikkoja, meidän pitää ajatella Eurooppaa myös 10-15 vuoden kuluttua ja myöhemmin. Eikä saa unohtaa, että mantereemme vanhenee, ihmiset vanhenevat siitä syystä, että meillä on laadukkaita terveyspalveluita. Me siis ikäännymme, elämme pidempään ja meidän on luotava tästä syystä palveluita, uusia palveluita. Jos ajatellaan pitkän ajan hoitoja, pitkäkestoisia hoitoja, mukaan lukien kotona annettavat hoidot vanhuksille. Tämä on aika mielenkiintoinen ajatus, sillä pystyttäisiin paremmin suojamaan kansalaisia ja miettimään jo etukäteen lähivuosien ongelmia. Meidän vielä palataan siis kaikkeen tähän ja parantava tekstiä ja valtava puute on mielestäni se, että mielestäni ei voida puhua potilaiden liikkuvuudesta ja turvallisuudesta ja hoidon laadusta, jos ei puhuta myös eh, ammattilaisten henkilöstön liikkuvuudesta, olipa kyse kirurgeista, lääkäreistä tai terveyden sairaanhoitajista. Kaikki tämä liittyy yhteen ja meillä on direktiivi, joka liittyy näiden eh, ammattilaisten pätevyyksiin. Se ei kuitenkaan ole riittävä. Asia pitäisi ottaa mukaan tähän direktiiviin, koska se liittyy tämän koko toiminnan laatuun. Me emme saa epätasapainottaa koko terveydenhoitoalaa. Tämä on jo tapahtumassa joissain päin maitamme. Meidän tulee muistaa, että terveys, kansalaisten terveys on tärkeä osa tuotantokykyämme, mutta se on myös Euroopan sosiaalimallin tärkeä pilari. Jotkut haluavat mennä tässä asiassa hyvin nopeasti eteenpäin, mutta minä olisin sanoa, että tämä on nyt hyvin tärkeä. Muitakin tähän liittyviä tekstejä on ollut palveludirektiivi, mutta tämä on kyllä kaikkein tärkeimpiä tekstejä Euroopan kansalaisten kannalta. Me olemme juuri nyt toisessa vaiheessa. Eli ensin satinaiseksi demokratiaa ja niin poispäin. Ja sitten nyt on vuorossa sosiaalinen, taloudellinen, poliittinen Eurooppa ja kannattaa kyllä mennä asioiden ytimeen asti. Kiitos. Kiitoksia oikein paljon. Nyt haluaisin antaa puheenvuoron varjoesittelijälle, mutta pyytäisin, että puhuisitte maksimissaan neljä minuuttia. Herra Bukee. Thank you very much. Uh, Kiitoksia. Minä haluaisin kiittää komissiota hänen esityksestään tänä aamuna ja sitä työstä, jota hän on tehnyt tähän asti. Mielestäni terveydenhuollon kannalta tärkeää on se, että se on varsin monimutkainen asia luoda rajat ylittävä terveydenhuolto ja sitä ei voida luoda yön yli, vaan se täytyy tehdä askel askeleelta. Me tarvitsemme tasapainoa tähän asetukseen. Tämä luonnos on menossa oikein suuntaan. Siinä on oikeaa tasapainoa löydettävissä. Tärkeät kysymykset, jotka nousevat esiin, on esimerkiksi liiallinen jonotusaika tietyssä maassa. Omassa maassani eräs tietty hoito sitä ei voida ottaa terveyden, rajat ylittävään terveydenhuoltoon mukaan, mutta se pakottaa kansalliset äm, kansalliset hallitukset toimimaan. Omassa maassani 14-vuotiaan henkilön täytyy odottaa viisi vuotta ennen kuin hän pääsee oikomishoitoon ja mielestäni tämä on ihan uskomaton, joten olen e, e, itsekin kiinnostunut rajat ylittävästä terveydenhuollosta, koska erästä hoitoa ei saatu omassa maassani ja tämä koskettaa erityisesti rajalla olevia paikkakuntia, koska siellä ihmisillä on helpompi matkustaa toiseen maahan ehkä kuin toiselle oman valtion paikkakunnalle. Tästä ei saada tehdä liian byrokraattista, koska ymmärrän kyllä, että tarvitaan ennakkolupa sairaalahoidossa, niin on kuitenkin tärkeää, että löydämme tässä hyvän tasapainon. Meidän pitäisi yrittää se saavuttaa ja varmistaa, että tieto on saatavilla kaikkien jäsenvaltioiden terveydenhuollon ammattilaisille, mutta että tämä tieto välitetään myös potilaille. Eräs asia, josta meidän on, jonka suhteen meidän on oltava varovaisia, on äh, jos matkustaa siis toiseen maahan saamaan jotain tiettyä hoitoa, niin ettei sitten äh, kotijäsenvaltio sanoo, että sait hoitoa toisessa maassa, siksi sinun on myös palattava sinne saamaan jälkihoitoa. Näistä asioista on sovittava myös. Ja annan esimerkin omasta maastani. Kaksi vuotta sitten eh, Irlantiin tuli eh, eräs saksalainen henkilö ja hän tarvitsi eh, lääketieteellistä hoitoa, mutta Saksan viranomaiset eivät ole valmiita antamaan antamaan tietoa hänen historiastaan ja tämä henkilö joutui siis psykiatriseen hoitoon, mutta hänen sairaushistoriastaan ei saatu tietoa Saksasta liittyen salassapitovelvollisuuteen. Tämä oli ongelma, joka oli erittäin suuri oman maani terveydenhuollon ammattilaisille. On tärkeää, että että terveydenhuollon toimijat voivat tehdä yhteistyötä ja erityisesti jälkihoidon suhteen, kun henkilö saa toisessa jäsenvaltiossa hoitoa ja palaa sitten kotijäsenvaltionsa, että tieto välittyy terveydenhuoltoviranomaisten välillä. On tärkeää, että saamme aikaan selkeyttä ja oikeusvarmuutta. Se on erityisen merkittävää ja se meidän on saatava aikaiseksi tässä direktiivissä. Emme voi vastata kaikkiin kysymyksiin. Tiedän, että komissiossa tekee kovasti työtä ratkaistakseen kaikki nämä ongelmat, mutta saattaa olla, että kahden kolmen vuoden kuluttua meidän on palattava tähän asiaan. Tärkeää on kuitenkin, että löydämme hyvän tasapainon ja Pidän komission ehdotusta hyvänä. Me kaikki voimme tuoda siihen panoksemme, mutta on tärkeää, että tämä tasapaino saadaan aikaiseksi, koska loppujen lopuksi potilas on se henkilö, jonka hyvinvoinnista haluamme kantaa huolta. Ja on tärkeää, ettemme tee siitä liian byrokraattista ja että sitten kansalaisille tulee mahdottomaksi saada sitä terveydenhuoltopalvelua, jota he tarvitsevat. Kiitoksia. Kiitoksia. Sitten edustaja Ryyle. Edustaja Ryyle. Anteeksi. Meneekö tämä iän vai kauneuden järjestyksessä vai sairaus, sairauden? No minä puhun nyt tanskaksi. Kiitoksia. Kiitos puheenjohtaja. Minä olen odottanut kovasti työtä tämän lainsäädännön kanssa, koska se merkitsee niin paljon Euroopan kansalaisille ja olen hyvin kiitollinen komis- komissaarille siitä, että hän niin nopeasti pääsi käsiksi tähän työhön niin tiiviisti. Kun puhutaan terveydenhuollosta ja sairaanhoidosta, niin en tiedä, mutta minä kasvoin maaseudulla ja siellä minä tapasin usein vanhemman herrasmiehen, joka tuli moponsa selässä. Hänellä oli pieni salkku. Sitten mm, Tarakalla me kaikki varmasti tunnemme hänet, jotka maalla olemme kasvaneet, ja häntä ajattelen, kun tätä lakialoitetta mietin. Minä nimittäin toivon, että hän saisi voisi lähteä ulkomaille saamaan hoitoa, jos se olisi välttämätöntä. Jos hänellä ei ole samoja mahdollisuuksia kuin me, meillä täällä, meillä on rahaa, mahdollisuutta ja vaikka mitä lähteä hakemaan hoitoa toisistakin maista, mutta ehkä tämä mies maalta ei halua lähteä ulkomaille hakemaan hoitoa, mutta hänellä pitäisi olla se vapaa valinnan vara. mutta häneltä ei pitäisi ottaa tätä pois tätä valinnanvapautta. Hänen pitää voida itse päättää, haluaako hän kotimaassa vai muualla hoitoa. Tämän johdon jälkeen haluaisin korostaa ydinasiaa, joka on se, että potilaan pitää olla koko tämän direktiivin ytimessä. Ja valitettavasti, kun luen mm, tätä tekstiä, niin mielestäni järjestelmä on tässä ytimessä, mutta minusta järjestelmä pitäisi muuttaa niin, että eurooppalaiset kansalaiset olivat, olisivat tässä ytimessä niin, että voisimme käyttää eurooppalaisia kansalaisoikeuksiamme hyväksi ja haluaisin tietysti ottaa tässä huomioon sen, mitä EU-tuomioistuimen eh, päätöksessä sanotaan. Rova Vernion eh, ehdotuksessa ei mennä edes niin pitkälle kuin komission ehdotuksessa ja hänen esittämänsä on ristiriidassa EU-tuomioistuimen päätösten kanssa. Se, mitä minä haluan tässä varjoesittelijänä liberaaliryhmän puolesta sanoa, että ensinnäkin tällainen vastavuoroinen tunnustus pitäisi voida antaa vain poikkeustilanteissa. Ja sitten jos ajattelemme tätä miestä, joka ajaa mopolla siellä maaseudulla, niin että hänen pitäisi voida lähteä ulkomaille. Mielestäni maksun pitäisi mennä järjestelmän välillä, jäsenvaltioiden välillä, eli potilaiden ei pitäisi maksaa etukäteen hoidostaan mitenkään. Ja, eh, ja ehkäpä jopa joutua ottamaan äh, lainaa, jotta saa hengen pelastavaa hoitoa jossain toisessa jäsenvaltiossa koska jos näin on, niin sitten ne ihmiset, joilla ei ole tällaisia rahoitusvaroja, niin eivät he voi käyttää hyväkseen tällaisia palveluita, eikä tämä voi olla pelkästään palveluita rikkaille. Me haluamme siis tietoa, palvelua kaikille kansalaisille riippumatta jäsenvaltiosta ja taloudellisesta asemasta. Tässä on eri kieliä sen vuoksi, että jos te tulette maahani Tanskaan, ettekä osaa lukea Tanskaa, niin ei ole, se ei ole kovin houkuttelevaa, eh, jos tulee jostain muusta maasta. Siksi näitä tiedotuksia pitäisi olla kaikki, kaikilla kielillä ja haluaisin myös, että tämä olisi riippumatonta toimintaa. Haluaisin myös tällaisia riippumattomia neuvontakeskuksia, joissa jäsenvaltioissa tiedotettaisiin, minkälaista hoitoa on tarjolla ja niin potilaat voisivat tehdä sitten tietoisen päätöksen. On hyvin tärkeää, että tämä on riippumatonta tietoa niin, että tämä neuvonanto ei ole mitenkään riippuvainen jonkun jäsenvaltion terveydenhuoltojärjestelmästä, koska voi olla jäsenvaltioita, jotka eivät halua esimerkiksi lähettää potilaita ulkomaille johtuen alijäämäisestä valtion budjetista tai koska he haluavat äh, hoitaa omaa järjestelmäänsä tehokkaammin. Siksi liberaaliryhmälle on hyvin tärkeää, että meillä olisi tällainen riippumaton neuvontakeskus, joka antaa riippumatonta objektiivista tietoa, joka pohjautuu ähm, ammatilliselle osaamiselle ja objektiivisille tiedoille niin, että potilas pystyy sitten objektiivisesti tekemään päätöksen. Joka tapauksessa päätöksentekijänä tässä on potilas, ei mikään muu taho. Ja sitten tärkeää on se, että perustetaan tämä eurooppalainen potilasasiamies, joka puolustaa potilaiden oikeuksia, jos on ongelmia hoidon laadun kanssa, maksujen tai muun kanssa. Eli nämä ennakkoilmoitukset pitää olla poikkeus, sitten järjestelmien välillä pitää hoitaa nämä maksuasiat, ei potilas niin että potilas maksaa korkea laatu, riippumaton neuvontakeskukset sekä eurooppalainen potilasasiamies. Nämä ovat minun ehdotukseni asiaan ja toivon, että Rova Vernio ottaa tästä onkeensa ja ettemme keskittäisi huomiota järjestelmään, vaan potilaaseen. Potilas on tässä ensisijaisessa asemassa. Nimittäin muuten vaarana on se, että kaikki potilaat eivät ole tasavertaisessa asemassa, jos he eivät voi puolustaa omia oikeuksiaan. Kiitos. Äh, ja bych dala další slovo spravodaji pani Rile. Nyt annan puheenvuoron e, esit, e, edustaja Ryylälle ja sitten komissiolle. No niin. Meidän täytyisi ensin sijassa ajatella potilaita eikä niinkään järjestelmää ja otanpa nyt teidän e, hienon esimerkkinä tuo vanha herra, joka asuu maalla. Hän todennäköisesti puhuu vain tanskaa tai jos hän on saksalainen, hän puhuu vain saksaa. Hänellä on jo ongelmia saada luottamussuhde lääkäriin, joka ei puhu hänen kieltään. Joten tämä henkilö tulee miettimään paljon pidempään, uskaltaako hän matkustaa ulkomaille. Hänelle tämä on paljon suurempi este kuin muille. Kuitenkin minulla on se ongelma, että tällä herralle on erittäin tärkeää, että terveydenhuoltojärjestelmää laajennetaan ja eh, siihen investoidaan Tanskassa eh, voidaan helppoa sanoa, on helppoa sanoa, että nämä järjestelmät eivät kiinnosta meitä, mutta on tärkeää, että tälle herralle terveydenhuoltojärjestelmä Tanskassa toimii ja että jäsenvaltiot vielä ottavat vastuun omasta terveydenhuoltojärjestelmästään eivätkä ulkoista terveydenhuoltoa johonkin toiseen maahan. Ja jos jäsenvaltiot ovat vieläkin vastuussa, niin sitten minä kysyn itseltäni, miksi komission jäsen on valinnut 95 artiklan oikeusperustaksi eikä 152 artiklaa, jossa viisi a kohdassa jäsenvaltioiden vastuu ja subsidiariteetti on selkeästi määritelty. Minä olisin paljon tyytyväisempi, jos meillä olisi 152 artikla oikeusperustana eikä pelkästään 95. Tässä ensimmäinen ongelma. Toinen ongelma. Tietenkin tuen edustaja Verniota voimakkaasti hänen lähestymistavassaan, mutta esitän nyt vielä toisen ongelman. Otetaan vielä tämä vanha herra ja ajatellaan ajatellaanpa, että tämä vanha herra tulee nyt Bulgariasta tai Romaniasta. Miten voimme varmistaa, kuinka paljon vanhoja herroja ja rouvia ihmisiä Bulgariasta tai Romaniasta voivat tulla Saksaan hoitoon ilman, että Saksa sanoo, että meidän terveydenhuoltojärjestelmä joutuu suuren paineen alaiseksi, koska mm, ne kustannukset, jotka Bulgaria ja Romania korvaavat, ovat paljon alhaisemmat kuin ne korvaukset, jotka saadaan keskiverto saksalaispotilaasta. Miten voidaan sitten avata terveydenhuoltopalvelut ilman, että järjestetään jonkinlainen tasoitusrahasto? Kyllä meillä syntyy ongelmia sitten korvausten välillä, jäsenvaltioiden välillä ja sitten Euroopalle esitetään kysymys, kuka takaa, että terveydenhuoltojärjestelmiä vielä niihin vielä investoidaan, jos meillä ei ole tällaista tasoitusrahastoa tai sitten syntyy riitaa jäsenvaltioiden välillä. Minun mielestäni tässä direktiiviehdotusta ei ole vielä riittävästi oikeudellista selveyttä. Olen iloinen, että edustaja Vernio sitä nyt työstää. Me tulemme sitä työstämään vielä jatkossa. Minä en vielä ole valmis sitä tällaisena hyväksymään. Kiitos. Děkuji. E, já než dám slovo paní komisařce. Kiitos který náš výbor pořádal. Kiitoksia. Ennen kuin annan puheenvuoron komission jäsenelle. haluaisin kertoa teille sitä seminaarista, jonka eh, pidimme 2004 eh, terveydenhuollosta. Ensimmäinen johtopäätös. Could you switch uh, into your languages because I would like to speak Czech because uh, it's a... Voisitteko vai laittaa uh, omalle kanavalle, koska minä haluaisin puhua tsekkiä. Onhan täällä tsekin kopi. Onko tsekin kopilla jotain ongelmia tulkkauksen kanssa? Ei ole. Uh, můžu mluvit česky? Ano, prý mohu. Tak já budu raději mluvit česky. Tak eh, chci, chci up... Puhun siis tsekkiä. Ensinnäkin haluaisin kiinnittää huomiota siihen seminaariin, jonka järjestimme tällä vuonna 2004, jotta minä johdin ja johon kutsuimme asiantuntijoita koko Euroopasta. Terveydenhuollon määritelmä on tehtävä niin, että sekä potilaat että terveydenhuollon ammattilaiset ovat, voivat ymmärtää, mitä se tarkoittaa pitääkö potilaan ensin pyytää ennakkolupaa riippumatta siitä hoitotyypistä, jota hänelle annetaan eh, terveydenhuoltolaitoksessa, joten tämä on se ero, joka on välillä erittäin vaikea tehdä. Ja toiseksi oli selkeä, että on määriteltävä terveydenhuoltovalvonnalle vaatimukset ja eh, jäsenvaltioiden pitäisi todistaa, että he ovat asettaneet indikaattoreita terveydenhuollon turvallisuudelle. Mutta tietenkin me tarvitsemme järjestelmän, jota voidaan valvoa ja tarkastaa. Ja toinen vaatimus oli se, että jäsenvaltion on annettava objektiivista tietoa heidän terveydenhuoltopalvelujensa laajuudesta ja laadusta ja kattavuudesta. Ja näitä palveluja pitäisi tarjoamaan akkreditoituneet terveydenhuolto keskukset ja terveydenhuollon ammattilaiset. Tämän täytyy olla johdonmukaista myös lainsäädännön kanssa. Lainsäädännön lainsäädännön täytyy olla johdonmukaista 1408 äh, direktiivin kanssa ja EU tuomioistuimen päätösten kanssa, jonka mukaan jäsenvaltion täytyy korvata täysin terveydenhuolto palvelut, jotka on saatu toisessa maassa, mikäli nämä palvelut olisi voitu saada myös kotimaassa, joten ei voida hyväksyä sitä, että potilaan täytyisi maksaa useampia sairausvakuutusmaksuja, jos he matkustavat maasta toiseen. Edustajat ovat hyväksyneet myös joitakin muutoksia, jotka olivat tässä direktiiviehdotuksessa. Meidän on otettava huomioon terveydenhuollon jatkuvuus. Tämä on periaate eikä niinkään niin monimutkainen käytänne. Tällä hetkellä se ehkä koskee vain yhtä prosenttia potilaista, mutta meidän on otettava huomioon se, että yhä enemmän ihmisiä tulee käyttämään tätä mahdollisuutta matkustamaan enemmän, valitsemaan mm, terveydenhuoltopalvelunsa eri maiden väliltä e, ja jotta terveydenhuoltopalvelujen laatu paranisi, niin tällainen mahdollisuus valittaa on erittäin tärkeää, aivan kuten herra Burkekin sanoi. E, myöhemmin haluaisin tehdä useampia tarkistuksia, jolla 1408 83 asetusta voitaisiin muuttaa niin, että se olisi tuomioistuinten päätösten kanssa johdonmukainen, koska muuten me vain toimisimme liiallisen paineen alaisena ja jos muistan, että miten toimimme Ranskan puheenjohtajakauden aikana, jäsenvaltiot usein, niitä usein kiinnostavat vain lyhyen tähtäimen edut. Ne haluavat säästää rahaa, koska ne pelkäävät, että niiden terveydenhuoltokustannukset nousevat, joten usein jäsen, henkilöt pelkäävät tätä ongelmaa, enkä usko, että tilanne on vielä kypsä, jotta jotta voisimme viedä läpi sellaisen ehdotuksen, jota kaikki täällä tukevat. Tämä on ehdotus, joka on hyvin vaikea toteuttaa, koska hallitukset ja jäsenvaltiot eivät ole valmiita katsomaan asioita potilaan näkökulmasta. Ja nyt pyytäisin komission jäsentä vastaamaan kysymyksiin ja kommentteihin, tai esittelijä ja varjoesittelijät esittivät. Voisitteko kertoa meille, millaisena näette yhteyden potilaiden ja terveydenhuollon ammattilaisten liikkuvuuden välillä? Mitä voidaan tehdä jäsenvaltioiden koordinoinnin tasolla ja lainsäädännön tasolla? Ja lopuksi haluaisin sanoa, että me todella arvostamme niitä toimia, joita olette tehneet. Koska ehkäpä nämä asiat ovat lähempänä naisten sydäntä kuin miesten ja olen pahoillani tästä vähän e, epädiplomaattista kommentista. Tämä viimeinen kommentti ehkä miehiä täällä miellytä, mutta kiitos näistä kommenteista. Minä pyrin nyt vastaamaan suurimpaan osaan siitä, mitä täällä on sanottu. Jos lähdetään liikkeelle siitä perussäännöstä, että asetus 1408 pysyy muuttumattomana ja sitä sovelletaan ensisijaisesti kaikissa niissä tapauksissa, joissa sitä nytkin sovelletaan. Esimerkiksi yksi edustaja mainitsi jonkun tarvitseman hoidon kiireellisyyden. Jos näin käy, niin tapaus on selvästi 1408 asetuksen soveltamisalan kuuluva ja tuolloin jäsenvaltio vastaa täysin kustannuksista. Me emme halua nyt löytää jäsenvaltiolle ulos pääsytietä sitä, että 1408 ei tarvitsisi soveltaa. Tämä pitää asettua, se pitää asettaa etusijalle. Mutta se unohtaa, että on sellaisiakin tapauksia, joissa tuomioistuimen mukaan niiden tapausten lisäksi, jotka ovat asetuksen mukaisia, potilailla on perustamissopimuksen mukaisesti oikeus päättää, missä hän itseään hoidattaa, mistä tahansa syystä. Kyseessä on potilaan oma henkilökohtainen päätös. Tästä syystä tuomioistuin sanoi, että jotta voitaisiin rajoittaa jäsenvaltioiden kustannuksia niissä tapauksissa, että potilas itse päättää lähteä ulkomaille, niin tällöin jäsenvaltio maksaa korkeintaan sen määrän, mitä kustannukset kotimaassa olisivat. Tämä tässä on erona. Mitä tulee sitten niihin odotuksiin, että potilaiden liikkuvuus lisääntyy. No näin voi käydä. Voi olla, että liikkuvuutta tulee lisää. Mutta tässä tapauksessa tuomistuin oikein viisaasti sanoi, että meidän pitää suojella kansallisia järjestelmiä sillä tavoin, että niille annetaan oikeus pyytää etukäteislupaa, mitä tähän etukäteislupaan tulee, niin emme me tätä keksineet, vaan tuomioistuin sanoi, että pitää erottaa toisistaan etukäteisluvat, jotka koskevat muuta kuin sairaalahoitoa. Tällöin tätä ei pitäisi soveltaa. Tämä tuli hyvin selväksi. Ja sitten toisaalta sairaalahoito varten annettava ennakkolupa siinä tapauksessa, että se on tarpeellista, että sitä suhteellisuusperiaatteen eh, nojalla toteutetaan. Eli jos jäsenvaltio alusta alkaen sanoo, että minä pahoin pelkään lisäämistä ja siksi alusta alkaen eh, otan käyttöön ennakkoluvan, No valitettavasti tuomioistuin tässä tulee sitten sanomaan, että tämä on laitonta, ei komissio näin päätä, vaan tuomioistuin, joka selvästi sanoi, että silloin, että se on tarpeen kansallisten järjestelmien suojelemiseksi ja silloin kun se on suhteellista ja sitä sovelletaan syrjimättömästi. Kaksi alaa, ne kaksi alaa tai tapausta, joissa tulee lisäystä mielestäni, kyseessä ovat rajatapaukset, henkilöt, jotka asuvat rajojen lähellä, silloin on helpompi lähteä rajan yli toiseen maahan hoidettavan itseään silloin kyseessä ovat harvinaiset taudit. Todennäköisesti jos henkilö kärsii jostain harvinaista taudista, jota ei hoideta hänen kotimaassaan, niin sitten henkilö varmasti lähtee ulkomaille hoitoa etsimään. Ja näin potilas saa tästä lisää arvoa. Ja siksi meillä on myös säännös, joka koskee, säännös, joka koskee yhteistyötä eri maiden sairaaloiden kesken. Ja koska on niin paljon näitä harvinaisia sairauksia, kunkin jäsenvaltion on vaikea ottaa huomioon olemassa olevat 5000 000 harvinaista sairausta ja antaa kaikkiin tarvittaa hoitoa. Sitten tieto ja terveydenhuollon laatu on se lisäarvo, mitä tästä direktiivistä saadaan. Kuten moni teistä sanoi, meidän pitäisi keskittyä potilaisiin, ei järjestelmään siis siihen, miten järjestelmä voi palvella potilasta, ja siksi potilaille on annettava mahdollisimman paljon tietoa, ja annettavasta tiedosta on sovittava jäsenvaltioiden kesken, ja tätä varten tarvitaan yhteysverkosto kontaktipisteiden välille, jota kautta voidaan tehdä päätös siitä, mitä tietoa pitäisi vaihtaa jäsenvaltioiden välillä ja tämän lisäksi pyydämme, että jäsenvaltiot laadun ja turvallisuuden osalta ottaisivat käyttöön laatu- ja turvallisuusstandardit. Emme me pyydä, että kaikki järjestelmät pitäisi harmonisoida, emmekä pyydä sellaisia jäsenvaltioita, joilla standardeja on, ottamaan käyttöön uudet standardit ne yksinkertaisesti kertovat meille, että siellä niissä on standardeja ja että standardien noudattamista valvotaan. Emme me tässä jäsenvaltiota tämän enempää pyydä. On kuitenkin hyvin tärkeää potilaille, että ennen kuin potilas poistuu omasta maastaan, hän tietää, mitä odottaessa on. Ja hän tarvitsee myös vakuuden siitä, että hoito on laadukasta ja turvallista. Päätös on pystyttävä tekemään tarpeellisen tietomäärän pohjalta. Mitä tulee sitten maksamiseen, eli että pitäisi etukäteen maksaa, no tällaista ei mainita ollenkaan direktiivissä. Direktiivi ei ehkäisi sitä, että, tai tee mahdottomaksi sitä, että jäsenvaltio ulkomaisten terveyspalvelun tarjoajien kanssa sopisi suorista maksuista. Tämä olisi potilaille suuri helpotus, emme me sitä vastusta, mutta meillä ei kuitenkaan ole oikeutta tällaista vaatia jäsenvaltiota, Jäsenvaltiot kuitenkin voivat tällaiset maksut ottaa käyttöön. Ja sitten oikeusperustasta Tämä ei ollut komission oikeudellinen päätös, vaan kyseessä on vain tuomioistuimen päätö, päätösten luonnollinen seuraus, sillä päätökset koskevat sisämarkkinavapauksia. Artikla 152 on relevantti, mutta se ei kuitenkaan ole tarpeellinen oikeusperusta, jonka päälle voidaan direktiivi, tällainen direktiivi rakentaa. 192 artiklan pohjalle siis. Mutta me tietysti mainitsemme sen direktiivissä ja aiomme tätäkin artiklaa kunnioittaa, sillä direktiivissä sanotaan selvästi, että me kunnioitamme jäsenvaltioiden oikeutta mutta oi omalla tavallaan järjestää terveydenhuolto niin, että potilaat voivat saada tarvittavaa hoitoa ja tarvittavaa lääkintää. Me emme voi tämän enempää jäsenvaltiolta pyytää. Tiedon jako on hyvin tärkeää Tämä asia löytyy myös direktiivistä suorasanaisesti, jos henkilö lähtee ulkomaille ja jatkohoito saadaan kotimaassa, niin on hyvin tärkeää varmistaa se, että terveydenhuollon ammattilaisten on voitava vaihtaa tietoa potilasta koskien, eli kaiken tiedon on oltava vaihtavissa. Ja tämä koskee siis henkilötietoja henkilöä koskevia tietoja. Jotkut teistä aivan oikein viittasivat kahteen tärkeään aiheeseen, eli olemassa olevat eriarvoisuudet ja se, kuinka tärkeää on, että terveydenhuollon ammattilaiset ovat kyvykkäitä ja heitä on tarpeeksi, sillä koko järjestelmä toimii vain, jos ammattilaisia on riittävästi, mutta jotta nämä kaksi elementtiä olisivat mahdollisia, Tästä varten komissio, niin kuin sanoin, julkaisi joulukuussa vihreän kirjan, joka koskee terveydenhuollon työntekijöitä. Ja me olemme aloittaneet myös kuulemisen kaikkien eri toimijoiden välillä, jotta voitaisiin miettiä, miten ylittäisiin eriarvoisuus, erityisesti jos ajatellaan idän ja lännen välisiä eroja siksi, että työntekijät siirtyvät maista toisiin. Ja sitten edes sääntö, joka on todella tärkeä, joka on jossain maissa jo käytössä. Me olemme varanneet 5 miljardia euroa rakennerahoista siihen, että voitaisiin auttaa uusia jäsenvaltioita vahvistamaan omaa järjestelmänsä, omaa infrastruktuuria niin, että ajan kuluessa pystytään pääsemään näiden sääntöjen tasalle. Mitä tulee sitten tasa-arvoon ja epätasa-arvoon, minä ja komission sen Spiila aiomme valmistella vuoden loppuun loppuun mennessä tiedonannon, joka käsittelee epätasa-arvoisuuksien ratkaisemista Euroopan unionissa. Olemme yhtä mieltä siitä, että tämä asia on todella oleellinen ennakkoehto, jotta voidaan saada potilaat jäämään oman maahan sen sijaan, että liikutaan ympäri Euroopan unionin. Tämän niin voin todeta, että olen pannut merkille kaikki teidän kommenttinne ja me pidämme ne mielessämme, kun laadimme viimeistä direktiiversiota. Kiitos. Kiitokset. Täällä on nyt kahdeksan kommenttia muilta kollegoilta. Rova Sederschild. Kiitos puheenjohtaja. Kiitoksia komission jäsen Vasilio, hyvää uutta vuotta teillekin. Teette hyvää työtä ja teillä on aika painavia esteitä tiellänne. Toivon, että Euroopan parlamentti voi tulevaisuudessa auttaa paremmin teitä kuin mitä se on tähän mennessä tehnyt. Viimeaikaiset kehitykset toimielimissä vaikuttavat jopa vaarantamaan jotkut aiemmat komission pyrkimykset johtuen jäsenvaltioiden mm, vastustuksesta, kuten ymmärsin joidenkin juristien puheesta. Mitä tulee tällaiseen ennakkolupaan, se ei ole lainkaan johdonmukainen EU-oikeuskäytäntöjen kanssa. Se tarkoittaisi, että jopa rutiinitarkastus silmälääkärilläsi voisi vaatia ähm, äh, tällaista ennakkolukkaa, jos katsotaan tarkistusta artiklan 8 ja artikla 7, ja että tämä ei varmaankaan ainakaan johtaisi oikein, oikeusvarmuuteen millään tasolla. Parlamentti on pyytänyt oikeuskäytännön kodifiointia, ja epäilenpä, tuleeko näin, tai näin ei ainakaan nyt ole tapahtumassa. Komissiohan on perustamissopimusten vartija ja sen on puolustettava kansalaisten oikeuksia Euroopan unionissa. Minulla on kysymys teille tältä saralta. Vetääkö komissio pois kokonaan tai osan potilasliikkuvuusehdotuksesta, jos potilaiden oikeuksia tämänhetkisen EU-säännöstön vaatimuksien mukaan ei täytetä loppujen lopuksi? Kiitos. Uh, Tämä on tärkeä kommentti ja sitten edustaja Gebhardt. Dankeschön. Kiitoksia. Puhun ihan lyhyesti, koska huomaan, että kello on jo paljon ja meillä on vielä paljon äänestyksiä edessämme. Kaksi asiaa vain. Ensiksikin me jätimme terveydenhuoltopalvelut palveludirektiivin ulkopuolelle, koska sanoimme, että terveydenhuolto on aivan oma asiansa ja sillä ei ole mitään tekemistä kaupallisen palveludirektiivin kanssa, koska tässä ei ole kyse kuluttajista tai asiakkaista, vaan potilaista, joilla on erityinen asema ja monissa tilanteissa eh, he ovat myös riippuvaisia palvelun tarjoajasta ja meidän on otettava tämä huomioon. Ja siksi, jos nyt ajattelen edustaja Riisi Jörgensenin esimerkkiä, tämä vanha herra, joka asuu maaseudulla, hän on riippuvainen siitä, että paikan päällä on terveydenhuoltopalveluja. Ja tämän asian on oltava etusijalla, nimittäin, että jokainen kansalainen siellä, missä hän asuu, saa korkealaatuisia terveydenhuoltopalveluja. Sitten meidän on vastattava kysymykseen ja siitä sinä olette oikeassa, mitä teemme potilaille, jotka matkustavat, joilla on sairaus, jotka eivät voi paikan päällä saada hoitoa, jotka sairastuvat lomallaan, miten näitä asioita käsittelemme. Tässä on ongelmia, jotka meidän on ratkaistava ja siksi tämä direktiivi on niin tärkeä ja meidän on sitä käsiteltävä. Kuitenkin minun mielestäni eh, tässä potilaan liikkuvuusdirektiivissä vähän hassu sana, menette vähän pidemmälle. Te eh, puututte myös eh, itse palveluihin ja tämä kysymys nousee esiin myöskin yhteydessä oikeusperustaan. Minun täytyy nimittäin olla eri mieltä kanssanne tässä asiassa, hyvä komission jäsen. Ensimmäisellä kaudella tällä parlamentissa olin oikeus asian valiokunnassa ja esittelijänä oikeusperustasta. Ja joka kerta, kun meillä oli riita komission kanssa oikeusperustasta, komissio sanoi, että silloin kun kyse on lex specialisista, eli eh, silloin kun on joku tietty artikla, joka vastaa jostain tietystä asiasta, niin silloin sitä artiklaa on käytettävä. Nyt te valitsitte 95 artiklan sisämarkkina Artiklan vaikka meillä on Lex Specialis nimittäin artikla 152, jossa käsitellään terveydenhuoltokysymyksiä. Joten tämä on ristiriidassa sen kanssa, mitä olemme tähän asti tehneet Euroopan unionissa ja siksi kysyn, miksi me emme käytä Lex Specialisia, erityisesti kun tässä 152 artiklassa ei vain lue se, mitä edustaja Ryyle juuri äsken sanoi, subsidiariteetti ja kansallisten terveydenhuoltojärjestelmien huomioon ottaminen, vaan myös viittaus 95 artiklaan, joten oikea artikla tässä oli 152 artikla minun mielestäni, jotta tämä asia olisi selkeä myös minulle. Tämä on erittäin tärkeä kysymys. Ja Euroopan parlamentti hän on tehnyt päätöksen. Meillähän oli Euroopan parlamentissa riita valiokuntien välillä, pitäisikö sisämarkkinavaliokunnan vai terveys kansanterveyden valiokunnan, ympäristövaliokunnan siis olla vastuussa tästä. Sitten sanottiin, että Envi on vastuussa tästä, vaan eikä sisämarkkinavaliokunta. Sisämarkkina ei ole etusijalla, vaan potilaiden liikkuvuus eli terveyskysymykset ovat etusijalla. Meidän täytyy keskustella tästä vielä mielestäni. Yes, you are sure and... Kyllä, varmasti Ja sitten edustaja Busso, kaksi minuuttia. Thank you very much. Eh. Kiitos puheenjohtaja. Hyvä komission jäsen, haluaisin onnitella teitä erinomaisesta ja vakuuttavasta puheenvuorostanne. On tärkeää, kun potilaiden liikkuudesta puhutaan, muistuttaa siitä, että tällä hetkellä alle prosentti potilaista etsii hoitoa ulkomailta. Jos useampi lähtee terveyspalveluita hankkimaan ulkomailta, niin tämä voi olla hyvä kannustin kansallisille järjestelmille parantaa toimintaansa ja ihmisten pääsyä järjestelmään. Yleisesti ottaen ihmiset mieluummin varmasti hankkivat hoitoa kotimaasta, mutta tämä ainoastaan silloin, jos palvelut ovat laadukkaita, ja pystytään pääsemään niihin eh, tarpeeksi lyhyessä ajassa. On kuitenkin selvää, että tuomioistuin teki jo selvän päätöksen, mitkä potilaan oikeudet ovat, ja meidän pitää nyt päättää näiden oikeuksien yksityiskohtien sääntelystä. Varmasti potilasjärjestöt ja muut painostavat hallituksia hyväksymään tämän ehdotuksen ja minun mielestäni komission pitäisi harkita sitä, että järjestettäisiin jonkinlainen tiedotuskampanja, että voitaisiin kertoa kansalaisille siitä, kuinka paljon hyötyä tästä aloitteesta voi heille olla. Kiitos. Mrs. Schaldemose has a floor. Kiitoksia. Sitten edustaja Schaldemose, kaksi minuuttia. Kiitos ja kiitos komissaari mielenkiintoisesta esityksestä. Aloittaisin pienellä kommentilla. Keskustelemme ikään kuin tässä olisi jotain eroa potilaiden etujen huomioimisessa ja varmistettaessa, että jäsenvaltiot, jäsenvaltioiden terveydenhuoltojärjestelmiä ylläpidetään. Ei tästä pidä vetää mitään yhteyksiä potilaiden oikeuksien ja terveydenhuoltojärjestelmien ylläpitsen välillä. Meillä on politiikka ja minkälaisia menetelmiä tarvitsemme, jotta varmistamme, että kaikki potilaat saavat parhaan mahdollisen hoidon, eikä tällaista ähm, väärinymmärrettävää vertausta pidä tehdä. Minua hiukan huolettaa kansalaisena tilanne uusien ja vanhojen jäsenvaltioiden kanssa, Meillä Tanskassa, joka on vanha jäsenvaltio, sairaanhoito on kallista ja potilas voi lähteä hakemaan hoitoa muista maista. Romania ja Bulgarian kansalaiset eivät voi tehdä samaa maksamatta jotain lisämaksua. Otitte kyllä tähän lyhyesti kantaa, mutta minua silti huolestuttaa vielä tämä vaikutukset erityisesti, koska emme halua syrjiä tässä potilaiden, potilaita. Haluaisin, että kertoisitte, miten tätä isoa ongelmaa pyritään ratkaisemaan. Pleštinska has the floor for two minutes. Edustaja Pleštinska, kaksi minuuttia. Pani predsednička, jakoin pani komissarka za vašu... Za... Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia komission jäsenelle tästä mielenkiintoisesta esityksestä. Haluaisin vielä lisätä jotain siihen, mitä kollegani ovat sanoneet. Tiedotuskampanja on erittäin tärkeä. Äh, kysymykseni kuuluu, aikooko komissio antaa määrärahoja tiedotuskampanjaan. Ja äh, yhteenvetona voimme sanoa, että se syy, miksi potilaat eivät käytä äh, rajat ylittäviä terveydenhuoltopalveluja, niitä on kolme. Ensinnäkin tiedon puute, toiseksikin kokemus, joka potilailla on esimerkiksi kiireellisten terveydenhuoltokysymysten suhteen, esimerkiksi kun on kyse onnettomuudesta. Ja sitten kuten Saldemuusi sanoi, kyse on myös rahoituksesta. Meillä keskivertopalkka on 500 euroa per kuukausi, joten ihmiset pystyvät tuskin maksamaan terveydenhuoltopalvelunsa kotonaan, eivätkä varsinkaan ulkomailla joten tällainen rahasto olisi erittäin mielenkiintoinen. Tällä tavoin voisimme välttää syrjintäongelmat. Terveydenhuoltopalvelut meillä voisivat olla mielenkiintoisia muista jäsenvaltioista tuleville potilaille esimerkiksi hammashuoltopalvelumme ovat korkealaatuisia. Sitten meillä on myös kieliongelma, joten ehkä haluaisimme järj- yhdistää järjestelmät elektronisesti niin, että potilaat voivat välttää sen ongelman, että heidän täytyy kääntää terveydenhuoltoasiakirjansa muille ulkomaisille potilaille. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Θα είμαι πολύ σύντομος με Kiitos puheenjohtaja. Ihan lyhyesti minulla on neljä kommenttia näin artikloin liittyen. Hyvä komission jäsen, nyt vaikuttaa siltä, että artikla 8 ei ole täysin selvä, kun puhutaan sairaalahoidosta ja sairaaloiden ulkopuolella tästä hoidosta. Terveysjärjestelmät eri maissa ovat erilaisia. Tämä ei ehkä ole kovin selvä erottelu, eli sitä pitäisi tarkastella uudelleen. Ja sitten näiden lääkereseptien tunnustaminen, no tämä on ongelmallinen asia, jolla on positiivinen luettelo, toisella taas negatiivinen, on toisella ei ole minkäänlaista luetteloa. Tämä tulee olemaan aika hankalasti. Kahdeksan artiklan B-kohta te mainitsette sairausluettelon, eli sellaiset sairaudet, jotka voivat tulla kysymykseen, eli jonkun verran valinnanvara tulee olemaan, mutta tämä ei ole kovinkaan selvää, sillä ehkä jonkun jäsenvaltion mielestä joku on kallista ja toisen mielestä taas ei, eli tämäkin riippuu järjestelmästä Ja sitten artiklassa 20 puhutte tarkistuksesta viiden vuoden toiminnan jälkeen. Minusta tämä aika on hyvin pitkä kun halutaan katsoa, mikä on toiminut, mikä ei, ehkä tämä tarkastus pitäisi tehdä jo kahden tai kolmen vuoden jälkeen, että nähdään, miten kaikki etenee. Thank you, and Mr. Schwab has a two minutes. Kiitoksia, edustaja Schwab. Niin, kiitoksia paljon puheenjohtaja, hyvä komission jäsen. Sydämelliset kiitokset tästä esityksestä. Minä uskon, että meillä on tässä valtaisa poliittinen ongelma, ja koko keskustelu on osoittanut, että emme halua puhua tämän ongelman ytimestä. Te, hyvä komission jäsen, olette valtaisan paineen alla. Se tulee jäsenvaltioilta, jotka subsidiariteettiperiaatteen ja 21 artiklan takia ja monista muista syistä haluavat pitää niin paljon terveydenhuoltoa toimivaltuuksia itsellään kuin mahdollista jos lähdemme artiklasta sataviisikymmentäkaksi oikeusperustana, niin sitten jäsenvaltiot tulevat hyväksymään vielä vähemmän muutoksia. Mutta loppujen lopuksi meidän täytyy todennäköisesti hyväksyä tällainen ratkaisu, koska edustaja Gebhardt olet varmasti oikeassa, se on varmasti parempi oikeusperusta. Mutta jos komission jäsen olisi tästä lähtenyt, niin hän ei olisi mihinkään päätynyt. Sitten eh, edustajat rühle ja Riis jorgensen ihan vain sukupuolten tasa valtavirtaistamisen niin takia. Ehkä meidän pitäisi siirtää näkökulma vanhasta miehestä Tanskasta nuoreen naiseen Ranskassa tai Espanjassa. Meillä on vain hyvin pieni määrä potilaita, noin yksi prosentti, jotka rajat ylittävästä haluavat käyttää terveydenhuoltopalveluja. Ja siksi minun mielestäni nämä huolenaiheet, jotka liittyvät olemassa oleviin järjestelmiin eivät ole perusteettomia, mutta liioiteltuja. Olen täällä omassa mm, talossani, täällä parlamentissa kuullut henkilöitä, että on tällaisia asiantuntijakeskuksia esimerkiksi ihosairauksille tai eturauhassairauksille Roomassa. Miksi he, ihmiset eivät voi saada sitten mahdollisuutta mennä sinne? En ole kuitenkaan samaa mieltä kaikista ehdotuksen osista, esimerkiksi artikla 5. Minun mielestäni meidän ei pidä muuttaa kansallisia ammattisääntöjä Euroopan näkökulmasta, nimittäin lääkärin ammattisäännöt sanotaan, että tästä tulee potilaille liian epäselvää ja sitten he eivät voi ähm, selvittää, kuka on äh, tehnyt hoitoon virheen. Äh, minä itse olen asianajaja. Jopa Saksassa on todella vaikea äh, saada selville, kuka on mistäkin vastuussa tällaisissa tapauksissa. Siitä ei tule yhtään sen ongelmallisempaa Euroopan tasolla, joten meidän ei mielestäni pidä muuttaa tässä mitään ammattisääntöjä. Kiitoksia. Uh, uh, ja viimeinen kommentti on herra Schmidtillä. Thank you, Madam President. Uh, Kiitos puheenjohtaja. Onnittelen komissaaria. Komissio tarvitsi todella rohkean naisen tekemään tällaisen ehdotuksen. Minulla on kysymys aikataulusta, mutta kun kuuntelin keskustelua, niin Minähän olen seurannut vuodesta 1985 alueellista keskustelua kotimaassani terveydenhuollosta. Ja kun kollegat täällä ottavat esille uusia esteitä kerrankin, ei usein Euroopan parlamentti pysty tekemään jotain näin käytännönläheistä yhteydenottoa kansalaisiin jos, jos on yksi asia, niin terveydenhuolto on jokaisen kansalaisen sydämessä. Jokaisessa maassamme jäsenvaltioissa odotetaan ja jonotetaan ja jonotetaan kuukausia ja vuosia. Jos olisin ranskalainen poliitikko, joka sanoisi, että 54 prosenttia potilaista haluaa lähteä maasta hakemaan hoitoa jostain muualta, niin kyllä minä jotain tekisin. Se olisi haaste. Minä äh, asun 25 minuuttia Tanskan rajalta ja on vaikea saada ruotsalaisia lähtemään Tanskaan. No joo, totta kai ne kaljaa menevät sinne juomaan, mutta terveyden huollon vuoksi, koska he haluavat saada hoitoa kotimassa. Minulla oli anoppi, jolla oli sadan kilometrin matka ää, äh, akuuttia kirurgiaa, kirurgista hoitoa saamaan, mutta hän ei halunnut tehdä niin, vaan hän halusi kirurgin palveluita lähellä kotiaan. Ei pidä siis paisutella näitä ongelmia, mutta jos meidän pitää jotain tehdä, niin meidän pitää tehdä se hyvin tauka, tiukan oikeudellisen puitteiston myötä. Ja mielestäni komissaari on oikealla tiellä, mutta valitettavasti tämä parlamentti ei teitä ole pystynyt avustamaan tässä, mutta kyllä te apua tulette saamaan kansalaisilta erityisesti. Ja tämä olikin yksi kommenteista Kysymykseni kuuluu aikataulu. Koska luulette, että tämä asia saataisiin neuvoston tasolle ja päätöksentekoon, voisiko se olla nyt tulevana syksynä ja koska se saataisiin täytäntöönpanoon? Tämä on hyvin eh, vaikea, tärkeä asia ja teidän pitäisi toimia nopeasti. Onnen toivotuksia menestystä teille, komissaari. Eh, last comment. Kiitoksia tästä hyvin johdonmukaisesta viimeisestä kommentista. Hyvä komission jäsen, teillä on vain viisi minuuttia kertoa tärkeimmät kysymykset meillä. Teidän viestinne. Kiitoksia. Minulle esitettiin erittäin vaikea kysymys. Mehän ole vasta aloittaneet pari kuukautta sitten ja nyt kysymys esitetään, että olenko valmis vetämään pois tämän. En tietenkään. Minä aion jatkaa, koska uskon, että me olemme sen velkaa potilaille. Ihan sama, mitä täällä sanomme. Ja ihan sama, mitä neuvosto sanoo potilaiden oikeuksia oikeudet löytyvät sopimuksesta ja mitä enemmän ihmiset puhuvat tästä, sitä enemmän ihmiset menevät toiseen maahan saamaan hoitoa ilman tietoa, ilman mitään sosiaaliturvaa, ilman mitään. Ja uskokaa minua, että vain ne, joilla on varaa palkata asianajaja ja mennä EU-tuomioistuin eteen, voivat suojella oikeuksiaan. Ja tämä luo epätasa-arvoa, joten meidän velvollisuutemme on edetä tässä asiassa. Kun tämä on milloin tämä sitten saadaan päätökseen? No se riippuu teistä, kansanedustajista. Minä olen teidän käsissänne, koska jos onnistumme kuten toivon, viemään ensimmäisen käsittelyn läpi ennen tämän parlamentin kauden loppumista. Se olisi mielestäni hyödyllistä ja hyvä asia, joten kaikki riippuu nyt teistä. Tiedän, että edustaja Vernio mainitsi tämän 54 prosenttia ihmisistä äh, haluavat mennä ulkomaille äh, kaikilla kunnioituksella en usko, että nämä ihmiset sanovat, että haluaisivat mennä. He olisivat valmiita menemään, jos heidän täytyy. Mielestäni tämä on hiukan eri asia. Mutta jos kysyt nyt kansalaiselta, tavalliselta kadunkulkijalta, oletko valmis matkustamaan ulkomaille saamaan terveydenhuoltopalvelua, tietenkin sanovat kyllä. Äh, kuka ei haluaisi matkustaa, mutta jos annatte heille e- sen tiedon, mitä he voivat odottaa, kuinka paljon korvauksia he saavat, äh, matkustamisen ja äh, vieraan kielen ongelmat, ongelmat, jotka syntyvät siitä, että on yksin vieraassa maassa, niin voitte olla varmoja, että tämä 54 prosenttia ei tule säilymään. Ihmisiä, sellaisia ihmisiä on paljon vähemmän terveydenhuoltopalvelut ovat erittäin tärkeä kysymys meille, me käsittelemme niitä ja minä luotan siihen, että te kansanedustajat autatte meitä osallistumalla tähän keskusteluun vihreän kirjan pohjalta ja me te, ö, odotamme yhteistyötä kanssanne tässä asiassa. Viisi vuotta niin. Kolme erittäin tärkeää aihetta mainittiin. Edustaja Angelakas mainitsi ne. Reseptien, lääkemääräysten vastavuoroinen tunnustaminen. Tietenkin meillä on nyt asetus voimassa, jota on hyvin vaikea soveltaa. Mitä me haluamme tehdä tämän direktiivin kautta ja komitologiamenettelyn kautta on asiantuntijaryhmän nimittäminen, joka katsoo, kuinka voimme helpottaa lääkäreiden ja apteekkien toimintaa niin, että ne voisivat vastavuoroisesti tunnustaa lääkemääräykset. Minä puhuin EMEAN asiantuntijoiden kanssa ja kysyin, että onko mahdollista luoda yhteinen lääkeluettelo Euroopan tasolla ja tämä helpottaisi tilannetta huomattavasti. Heillä on ongelma, koska he tarvitsevat tietoa jäsenvaltioilta. Ja jäsenvaltioilla on suuria ongelmia antaa näitä tietoja, se on kallista. Ja jos he eivät tätä tietoa saa, tietenkin he ovat aloittaneet työn, mutta jos he eivät tätä tietoa saa jäsenvaltioilta, niin he eivät pysty viemään työtään päätökseen. Mutta meidän tavoitteenamme on tämän direktiivin kautta helpottaa tätä. Mainitsitte tämän viiden vuoden arviointikauden. Me emme ole kovin tiukkoja tämän viiden vuoden määräajan suhteen, mutta arvioimme, että kun direktiivi hyväksytään, niin sitten komitologia menettelystä täytyy päättää eri asioista ja siihenkin kuluu aikaa. Siinä vaiheessa, kun tämä direktiivi on täysin toiminnassa, jonkin aikaa on kulunut, joten meidän mielestämme tällainen viiden vuoden määräaika on hyväksyttävä e, ja sitten voimme nähdä, onko direktiivi uudistettava vai ei. Mutta en minä ole tämän suhteen tiukka. Kyllä väliaikaisarviointi voidaan tehdä kolmen tai neljänkin vuoden kuluttua. Sitten sairaalahoidon ja sairaalan ulkopuolisen hoidon välinen ero. Kyllä, olen samaa mieltä kanssanne siitä, että meillä on hyvin paljon erilaisia sääntöjä jäsenvaltioissa siitä, mikä on sairaalahoitoa ja mikä ei. Siksipä me ehdotamme, että jäsenvaltioiden asiantuntijat osallistuvat komitologiamenettelyyn ja päättävät kaikkien puolesta sen, mikä on sairaalahoitoa. Muuten meillä on sellainen määritelmien kirjo, että direktiivi toimiminen voi olla erittäin vaikeaa. Sitten oikeusperusta ja päätän siihen. Minä henkilökohtaisin olisin erittäin iloinen, jos meillä olisi 152 artikla oikeusperustana, mutta 152 artikla kyllä käsittelee terveyttä aivan oikein, mutta se ei anna meille valtaa viedä läpi oikeudellisia toimenpiteitä. Siinä sanotaan, että me voimme kannustaa toimenpiteitä, kuten esimerkiksi rahoitusohjelmia jäsenvaltioiden auttamiseksi ja tiettyjä erityisaiheita, kuten esimerkiksi veri ja kudokset ja elimet. Mutta jos meidän oikeuspalveluyksikkömme sanoo minulle, että on mahdollista perustaa tämä direktiivi 152 artikla, tai jos meillä voisi olla kaksinkertainen oikeus perustaa, niin mielelläni teen sen. Mutta se on nyt oikeuspalveluyksikön tehtävä neuvoa minua tässä asiassa ja olen saanut toisenlaisen neuvon tähän asti, mutta esitän kysymyksen heille, koska minä henkilökohtaisesti myöskin kannattaisin 152 artiklaa. En halua teiltä viedä enempää aikaa, mutta mielelläni jatkan keskustelua kanssanne. Thank you very much for very important... Kiitos oikein paljon tästä erittäin tärkeästä mielipiteen vaihdosta. Tarkistusten jättämisen määräpäivä on 28. päivä tammikuuta kello 12 ja sitten 10. tai 11. helmikuuta keskustelemme tarkistuksista ja äänestämme toinen maaliskuuta tästä asiasta. Joka tapauksessa luonnoksesta 12. maaliskuuta äänestetään. Ja sitten pyytäisin teitä istuutumaan oikeille paikoille mahdollisimman nopeasti, koska äänestys on alkamassa ja ennen äänestystä me käännymme esittelijöiden Marko Hammerg ja Hassel Ferreiran puoleen ja kysymme tästä aiheesta, joka on korkean tason julkisten palvelujen takaaminen Euroopassa. pyytäisin arvon kollegoja istumaan sillä meidän pitää aloittaa harbour olkaa hyvä kiitos puheenjohtaja sanoisin vain niille kollegoille jotka eivät ole täällä eilen illa, iltapäivällä me päätimme Hässipirä ja minä itse että lykättäisiin pientä keskustelua minun aiheestani tähän äänestystä edeltävään hetkeen. Eli toivoisin, että nyt kuuntelisitte minua. Mainitsin hänessä Pereiren sen takia, että hän oli ainoa, joka esitti tarkistuksia minun mietintööni. Tämä tarkoittaa ilmeisesti sitä, että muut varjoesittelijät Rovan Ryyle mukaan lukien olivat tyytyväisiä sisältöön. Eli haluaisin vain nyt kiittää teitä antamastanne tuesta tälle omaloite mietinnölle, kuten sanoin jo aikaisemmin, mutta ehkä kannattaa toistaa tämä asia niille, jotka ovat vielä paikalla tällä hetkellä, että tämä on julkisen politiikan alikäytetty ulottuvuus ja siitä on kuitenkin se hyöty, että voidaan saada lisää laatua palveluun. Harmi, että täältä on terveyspalveluista kiinnostuneita henkilöitä jo poistunut, mutta uuden tekniikan käyttö terveydenhuoltoalalla on todella tärkeää ja se tulee vaikuttamaan kovasti. Eli toivottavasti täällä kiinnitätte tähän asiaan huomioon. Tämä on nyt sellainen asia, jonka on tultava tutummaksi viranomaisten keskuudessa, jotka kansalaisten puolesta paljon rahaa tähän laittavat ja pyytäisin, että ne huomioisivat nämä innovatiiviset yritykset. Ja tähän tarvitaan suhtautumistavan muuttumista. Tässä mietinnössä on pyydetty uusia koulutusohjelmia tätä varten ja olisi hyvä, jos valiokunta antaisi tälle tukensa ja asia voisi edistyä. Ja sitten lopuksi sanoisin, että tätä varten ei tarvita minkälaisia muutoksia lainsäädäntöön ainoastaan lähestymistapoihin ja suhtautumiseen. Ja sitten tarkistuksiin puheenjohtaja, niihin pääsen nyt. Minä olen huomioinut ne kolme tarkistusta, jotka saimme Hassi Ferreiralta ja olen ottanut ne mukaan omiin tarkistuksiin. Meillä on nyt siis kompromissi tarkistukset 1, 2 ja 3 ja ne löytyvät äänestysluettelon liitteestä. On myös hienoa, että liberaali Lambsdorff on antanut tukensa kompromissi ehdotus kahdelle. Toivottavasti nämä tulevat helposti teille selviksi. Haluatteko, että luen ne täältä, niin näin saatte kuulla ne tulkkauksen kautta. No hyvä. Toinen asia, jonka haluan mainita, on aika kattava suullinen tarkistus, jonka luen teille sillä tässä tämä asia nyt aika paljon selvemmin ilmaistaan, eli mitä voidaan tehdä esikaupallisilla hankinnoilla. Eli ehkä lukisin tämän teille, jotta voitte tietää, mistä on kyse. Eli suhtaudumme myönteisesti komission selvitykseen siitä, että esikaupallisia hankintoja voi tehdä ennen kaupallista vaihetta. Tämä tarkoittaa sitä, että tutkimus ja kehitys, joka sisältää prototyyppien laatimisen, ennen varsinaista kehittämistä testaamalla ja että katetaan ne vaiheet, jotka ovat perustutkimuksen ja markkinoiden saattamisen välillä, joihin on vaikeaa usein pieniltä yrityksiltä, pienten yritysten saada rahoitusta. Toivottavasti tämän kautta saadaan lisää selvyyttä tähän tekstiin. En tiedä, onko Hassa, Hassi Pyre täällä paikalla nyt vai eikö. Niin Hassi, sä nyt puheenvuoron. The floor, short comment. Anteeksi, Ferrara saanut puheenvuoron, lyhyt kommentti. No, sorry. We have to discuss first. Kiitoksia puheenjohtaja. No niin, esim. meidän täytyy keskustella. Hyvä puheenjohtaja, hyvät kollegat. Olen sitä mieltä, että tässä on kyseessä erittäin tärkeä mietintö innovaation vahvistamiseksi ja varmistamiseksi, että saamme hyviä julkisia palveluja Euroopassa pitkällä tähtäimellä. Tämä tarkoittaa, että viranomaiset saavat mahdollisuuden yhdistää se, mitä tästä menettelystä tulee, niihin ehdotuksiin, jotka tulevat eri yrityksistä. Tässähän oli huolta sen suhteen, että tämä menettely ei välttämättä kohtelisi kaikkia yrityksiä samalla tavoin. ja yritykset toisin kuin viranomaiset varmasti voivat löytää myönteistä tästä menettelystä, mutta myös kansalaiset. Kollega Malcolm Harbour on tehnyt hyvän mietinnön ja uskon, että tarkistuksin tästä mietinnöstä tulee erinomainen. Keskusteluissa ja neuvotteluissa oli mahdollista kaikki ehdotukset ottaa mukaan sekä esittelijän että omat ehdotukseni. Meillä on nyt erilaisia kompromissitarkistuksia, Malcolm Hansen jo teille sanoikin, ja olemme valinneet huolella tiettyjä tarkistuksia, jotta mietinnöstä tulisi tarkempi, syvempi ja käytännönläheisempi. Hyvää puheenjohtaja, hyvät kollegat, haluaisin korostaa erästä asiaa. Minä kannatan sitä, että äänestämme tämän tekstin puolesta. Ja kannatan myös näitä erilaisia tarkistuksia, jotka on jätetty tähän päivään mennessä. Toivon, että valiokuntamme puoltaa tätä mietintöä. E a Comissão Muito obrigado pela vossa atenção. Thank you very much. And Mr. Lanzo, very short comment if it is necessary. Kiitos. Ja sitten ihan lyhyt kommentti, jos tarve vaatii. Kiitos puheenjohtaja. Minäkin haluaisin kiittää esittelijää hyvästä työstä ja ryhmäni puolesta sanoi, että tuemme näitä kompromissitarkistuksia. On eräs asia kuitenkin, jossa meidän on oltava huolellisia, nimittäin tämä suullinen tarkistus, josta kollega Harbour aivan oikein sanoi, että se on erittäin kattava. Tämän suullisen tarkistuksen vaarana on, ja siksi minä pyydän, että äänestätte sitä vastaan, se, että tutkimus- ja kehitysvaiheen ja tuotantovaiheen välinen raja samenee niin, että on erittäin vaikeaa luoda käyttäjäystävällistä äh, hankintaoikeutta. Tämä on vaikea sopia esimerkiksi kun turvallisuussektorista äänestimme, määrittelemme ihan tarkkaan, mihin loppuu tutkimus ja mistä alkaa tuotanto. Nyt meillä on tässä mietintö, joka ei luo tätä rajaa tutkimuksen ja tuotannon välille. Tässä on kyse ihan rajallisesta määrästä ensimmäisiä tuotteita ja palveluja, tällainen testisarja. Tämä on vaarallista ja se on ainoa asia, jota en kannata. Muuten mietintö on erittäin hyvä ja siksi pyytäisin, että kollegat äänestäisivät valikunnan linjan mukaisesti ja oikeudellisesti tarkkaan erottaisivat tutkimuksen ja tuotannon. Uh, Kiitos oikein paljon ja sitten aloitamme äänestykset. Kappale yksi on vedetty pois, tarkistus yksi siis ja tarkistus kaksi, kuka puoltaa. Kiitos vastaan Se on siis hyväksytty. Tarkastus kolme puolesta vastaan. Kiitos, hyväksytty. Itren puolesta vastaan. Kiitos ja hyväksytty. Kompromissi ykkönen puolesta. Kaksi ei vastaan ja hyväksytty. Sitten seitsemän. Malcolm Harbourlta puolesta vastaan. Ja hyväksytty. Kahdeksan. Puolesta vastaan. Hyväksytty. Yhdeksän. Puolesta vastaan. Hyväksytty. Kymmenen. Puolesta vastaan. Hyväksytty. Yksitoista. Puolesta vastaan. Hyväksytty. 12 puolesta vastaan hyväksytty, Kolme juri puolesta. Kiitos. Vastaan hyväksytty. Neljä. Kiitos. 13 puolesta. Vastaan. Vastaan. Kaksi. Hyväksytty. 14 puolesta. Vastaan. Hyväksytty. 15 puolesta. Kiitos vastaan hyväksytty 16 puolesta vastaan, hyväksytty kappale 17 puolesta. Kiitos. Niin, siis suullinen tarkistus Malcolm Harbour. Anteeksi, olkaa hyvä. Darf ich, Paljon äh, ähm, sanoa tästä sanaseen, koska minä olen nyt kuullut herra Harbourin ja herra Graf Lambsdorffin argumentit, ja huomasin, että tässä ollaan tekemässä erittäin sisältöön vaikuttavaa muutosta, enkä minä nyt voi oikein ymmärtää, mitä seurauksia tällä on, varsinkin kun minä olen saanut vain englanniksi tämän tekstin, enkä omalla työkielelläni saksaksi, ja siksi minun mielestäni meidän ei pitäisi äänestää tästä suullisesta tarkistuksesta, ja herra Harperin kanssa ja ehkä herra Graf Lambsdorffin kanssa istumme vielä saman pöydän ääreen ja katsomme, mitä voisimme tehdä täysistunnon puolesta. Koska minä haluaisin tietää, mitkä ovat tämän suullisen tarkistuksen seuraukset, enkä voi sitä nyt näin nopeasti ymmärtää. Graf 17. Ymmärtää, jos joku vastustaa, niin sitten äänestämme kappalasta 17 puolesta vastaan. Hyväksytty. Yksi juurin puolesta vastaan hyväksytty. Kompromissi kaksi. Puolesta vastaan ja hyväksytty. Sitten mennään kaksi juriin puolesta vastaan. Hyväksytty. Kompromissi kolme puolesta vastaan hyväksytty. 20 vedettiin pois. Ja 9 itre puolesta vastaan hyväksytty. Ja sitten äänestämme koko esityksestä puolesta. Kaksi tuhatta kahdeksan vuosi on innovaation vuosi, eli haluaisin onnitella tästä mietinnöstä, joka hyväksyttiin. Niin, Malcolm. Kiitos suullisesta tarkistuksesta. Pahoittelen kollegoille vielä sitä, ettei meillä ollut tilaisuutta keskusteluaiheesta eilen, ja Roy Gebhardt on ihan oikeassa sanoissaan, että se olisi vaatinut lisää keskustelua täysistuntoon. Varmasti tehdään vielä. Minä voin tehdä esittelijänä, kun tämä on oma mietintö, niin tarkistusehdotuksen sinne. Ja Lambsdorffille sanoin, että jos hän lukisi alkuperäisen muotoiluni tässä, niin se itse asiassa selventää paljon yksityiskohtaisesti, mistä puhumme, kun puhumme todella siitä siirtymästä tuottekehityksestä tuotantoon. Itse asiassa tarkoituksena on vain tämän siirtymävaiheen selkeämpi kuvailu. Siksi pidimme tärkeänä tätä lisäystä. Hän on oikeassa siinä mielessä, että tämä on yksi niistä asioista, jotka ovat merkittäviä, kun julkiset, julkinen hallinto tekee päätöksiä tästä ja se vaikuttaa meihin kaikkiin. Ja sitten miten sen vaikutukset ehkä puolustuspolitiikkaan ovat, niin ne ovat mielenkiintoisia näkökulmia. Thank you very much. Uh, there was 30... Kiitos. 35 jäsentä äänesti mietinnön puolesta. Ja sitten menemme muihin mietintöihin. Kyseessä on Söder Schellin mietintö, joka koskee palveluntarjoajien eurooppalaista ammattikorttia. Haluatteko käyttää puheenvuoron? Ette. Niin, eli lyhyt kommentti. Uh, Hyvin lyhyesti kiittäisin kaikkia varjoesittelijöitä. Meillä oli hyvää yhteistyötä. Kyseessä on laatu ammattilaisille. Ja varmasti jatkamme tulevaisuudessa työtä tästä. Tämä ei ole mikään tarinan loppu. Hyvää yhteistyötä teemme joka tapauksessa ja ei suuria poliittisia konflikteja aiheesta päässyt syntymään. Tämä on, kuten sanottua, tämä on aloitus sille, että tutkimme, mitä tulevaisuudessa tapahtuu. Meillä on juristeille jo tällainen ammattikortti, mutta terveydenhuollon ammattilaiset ovat nyt laatimassa vastaavaa korttia. Juristit ovat omalla kontollaan tämän kortin jo tehneet ilman eh, julkista rahoitusta. Toivottavasti saamme myös nähdä muilla ammattialoilla vastaavanlaista kehitystä. Varmasti olemme valmiita nyt äänestykseen. Hyvää yhteistyötä on tehty ja olimme lähes kaikista asioista samaa mieltä. Tämä oli hyvää yhteistyötä siinä mielessä, että me emme joutuneet vesittämään kaikkea, vaan me hyväksyimme itse asiassa molemmilta puolilta uusia ehdotuksia ennemminkin kuin että olisimme joutuneet vesittämään jotain. Comment and for your work. Kiitos kommenteista ja työstänne ja kiitos myös varjostelijoille, eli kappale 2, tarkistus 4 puolesta vastaan. Hyväksytty. Kompromissi 1 puolesta vastaan. Hyväksytty. Tarkistus 6 puolesta vastaan. Hyväksytty. Kompromissi 2 puolesta vastaan. Hyväksytty. Kompromissi kolme puolesta vastaan hyväksytty. Kymmenen puolesta vastaan hyväksytty. Yksitoista puolesta vastaan hyväksytty. Kompromissi neljä puolesta vastaan hyväksytty. 13 puolesta vastaan hyväksytty 14 puolesta. Tarkistetaan tämä vielä. Kolmetoista vastaan. 19 eli hylätty siinä tapauksessa. Viisitoista puolesta vastaan. Vastaan. Ei kukaan hyväksytty. 16 on vedetty pois. Kompromissi 5 puolesta vastaan. Vastaan yksi hyväksytty. 18 puolesta vastaan hyväksytty 19 puolesta vastaan ja tyhjää, tyhjiä ääniä, mutta se hyväksyttiin. 20 puolesta vastaan hylätty. Anteeksi siis tyhjä. Kiitos. Hyväksytty. 21 vedetty pois. 22 puolista. Vastaan hyväksytty. Ja mahdollinen suullinen tarkistus 23. Silvi Bussoi. The word should. We... Korvasin sanan should, could sanalla ja lisäsin myös äh, kun tarpeen. Who is for? Kiitos puolesta. Vastaan. Hyväksytty. 23. Ei kun kaksi, johdan tuossa kappale E2 puolesta. Tämä pitää vielä tarkistaa. you. 23 against. vastaan. It was uh, adopted. Then... Hyväksytty. Kolme. Jodantason kappale G puolesta. Ensimmäinen osa kohta kohdalta. Ensimmäinen osa puolesta vastaan. Hyväksytty toinen osa puolesta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 And then we will vote, uh, Toinen osa hylättiin ja sitten äänestämme koko esityksestä puolesta. Kiitos vastaan. Kiitos oikein paljon. Hyväksytty 24 jäsen toimesta. Kiitokset ja onnittelut esittelijöille. Um, we will vote uh, on the proposal for a European... Nyt äänestämme ympäristömerkkijärjestelmästä. Esittelijä Herzog ei ole paikalla. Varjoesittelijänä voin suosittaa teille äänestämistä. Voimme siis aloittaa. Teemme hyvää yhteistyötä ja Lambsdorffin kanssa pääsimme eh, yksimielisyyteen saimme aikaiseksi Mikrova Herzogin kanssa kompromissi tarkistuksen. Eli äänestämme tarkistuksesta viisi puolesta vastaan. Tarkistetaanko tämä vielä? Eli puolesta. Fourteen, who is, who is against? 14 vastaan. Nineteen, it was adopted. 19 eli siis hyväksytty. Anteeksi, hylätty, korjaa puheenjohtaja. Hylätty. Minun tarkistuksen numero 18 puolesta. Tarkistetaan. Fourteen against. 14 puolesta eli enemmistö se hylättiin. Kiitos. Tarkistus 6 puolesta. Vastaan. 1. Hyväksytty. 7D puolesta. Neljätoista ja vastaan. hylätty. Kahdeksan. Kohta yksi puolesta. Kiitos vastaan. Viisi kuusi vastaan, mutta se hyväksyttiin. Kahdeksan kohta kaksi puolesta. Kiitos ja vastaan. Vastaan ja useampia, mutta hyväksyttiin kuitenkin 19 puolesta. anteeksi, kahdeksan osa kohta kolme puolesta ja vastaan hyväksytty. Tarkistus yhdeksän puolesta. Kiitos ja vastaan. Yksi hyväksytty. Kymmenen puolesta. Vastaan hyväksytty. Sulle tarkistus kohtaan 20 puolesta vastaan hyväksytty. 11 puolesta vastaan hyväksytty. 12 D puolesta vastaan, hylätty. 21 puolesta vastaan, hyväksytty. 22 puolesta vastaan, hyväksytty. Sitten johdantosan kappale tarkistus 1 puolesta vastaan. Ja hyväksytty kaksi puolesta ja vastaan. Hyväksytty kolme puolesta vastaan. Kaksi kolme henkilöä hyväksytty. 14 puolesta vastaan hyväksytty. Kompromissi yksi puolesta. Kiitos vastaan. Hyväksytty. Ja sitten 17 puolesta vastaan hyväksytty. 23 puolesta seitsemän kahdeksan ja sitten vastaan hylätty. Ja sitten 24 puolesta. 7 ja vastaan hylätty. Ja 13 puolesta vastaan hyväksytty. Sitten äänestämme koko esityksestä puolesta vastaan tyhjää Kaikki puoltavat. Tämä siis lopullinen äänestys, lopuäänestys vastaan. Tyhjää ei yhtään. Eli onnittelen Edith Herzogia, itseäni ja muita. Kiitos. Näin pääsemmekin eteenpäin. Unionin kansalaisuuden ongelmat ja tulevaisuuden näkymät on seuraavana valmistelija Iljana Jotova voi kommentoida. Kiitos puheenjohtaja. Ensinnäkin kiittäisin herra Harboria hänen kolmesta tarkistuksestaan. Olen hyvin tyytyväinen mietinnön kehityssuunnasta. Meillä on kuitenkin yksi asia, josta olemme eri mieltä herra Harborin kanssa, ja tämä liittyy eläkkeiden siirrettävyyteen. Eilen saimme aikaan kompromissin ja haluaisimme siksi esittää kolmanteen tarkistukseen suullisen tarkistusesityksen kannustaa jäsenvaltioita ja komissiota helpottamaan eläkkeiden ylläpitämisen sekä palkkaoikeudet Euroopan unionin sisällä. Tässä kaikki. Yeah. Uh, yes, I'd like to, um... Uh, uh, Kiitoksia. Minä haluaisin kiittää tästä tarkistuksesta edustaja Jotovaa. Uh, hän on aivan oikeassa siinä, se tuo sen linjaan muuhun, muihin direktiiviin. Niin sitten pyytäisin, että minun tarkistukseni äänestettäisiin yhtenä ryhmänä, minun ryhmäni tukee niitä. Vastaan. And abstention. Tyhjää. Hyväksytty. Ja nyt voimme äänestää lausuntoluonnoksesta puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 32 ääntä puolesta. Onnittelen valmistelijaa ja varjo valmistelijoita. Ja sitten äänestämme as uh, reduce rates of value added tax. Uh, it's uh, alennetuista arvonlisäverokannoista. Tässä valmistelija Ole Schmidt, haluatteko kommentoida? Ihan lyhyesti haluaisin kiittää varjoesittelijöitä, jotka todellakin ovat puuttuneet tähän menettelyyn. Olen yrittänyt tehdä parhaani noudattaakseni teidän neuvojanne on vain yksi tarkistus oikeastaan, jota en voi täysin kannattaa. Se on tarkistus neljä. Mutta muuten meillä on varmasti oikein hyödyllinen yhteinen kanta. Kiitos. Uh, then Uh, amendment number four, recital three. Tarkistus neljä puolesta. Tarkistetaan. And me. Yes, 13. Against. Ja vastaan. 17. Uh, abstention. Tyhjää, ei tyhjään eli hylätty. Kompromissi yksi puolesta. Kiitos vastaan. Tyhjää hyväksytty. Ja sitten pääsemme loppuäänestykseen puolesta. Vastaan. Tyhjää hyväksytty. Kiitos oikein paljon ja onnittelut valmistelijoille. Ja sitten edustaja Chibin lausunto Euroopan unionin käsittely aktiivinen vuoropuhelu kansalaisten kanssa. Haluaako Chibi kommentoida? Ei, kiitos oikein paljon. Eli aloitamme äänestykset. Kompromissi yksi puolesta vastaan. Kiitos, hyväksytty. Ja sitten neljä puolesta vastaan hyväksytty. Viisi puolesta vastaan hyväksytty. Kuusi puolesta pitää tarkistaa vielä. Kuusi siis 17 against, who is against? 17 ja vastaan. Kuka vastustaa? Näitä on vähemmän. Hyväksytty. Numero 7 puolesta. Vastaan. Hyväksytty. Kompromissi 2 puolesta. Vastaan. Hyväksytty. Yhdeksän puolesta vastaan hyväksytty. Kymmenen anteeksi, puheenjohtajaparia kompromissi kolme puolesta vastaan hyväksytty. 12 puolesta vastaan hyväksytty. 13 puolesta vastaan hyväksytty ja loppuäänestys puolesta. Vastaan hyväksytty. Kiitos oikein paljon ja onnittelut valmistelijoille. Ja nyt sitten meillä on komission jäsen McGreevy, joka saapuu tänne hetken kuluttua, kolme minuuttia. Ah, hän onkin jo paikalla. Eli meillä on Herra McGreevy on siis tulossa, eli jatkamme esityslistan mukaisesti.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 Arvon kollegat, aloitan tämän hyvin tärkeän kohdan käsittelyn esityslistalla. Kyseessä on keskustelu komission jäsen McGrivin kanssa sisämarkkinoiden tarkastelusta. Haluaisin toivottaa tervetulleeksi komission jäsenen tänne. Ja kiitos siitä, että tulette tapaamaan valiokuntaa. Me Haluaisin muistuttaa, että valiokunta 2007 sisämarkkinan tarkastelua seurasimme hyvin tarkkaan ja tämä asia on erityisen merkittävää tässä nykyisessä talossa tilanteessa. Nyt pyytäisin, että te komission jäsen kertoisitte meille siitä, mitä on tapahtunut 2007 tarkastelun jälkeen ja miten komissio on sisämarkkinoita seurannut. Ja haluaisin, että kertoisitte valiokunnalle myös siitä, miten palveludirektiiviä on pantu täytäntöön jäsenvaltioissa ja että puhuisitte myös seuraavan sisämarkkinoiden tulostaulun direktiivin toimeenpanosta. Ja sitten halusin muistuttaa, että valikunta hyvin tarkkaan seuraa Solvit-järjestelmää ja muita sisämarkkina-asioita. Olkaa hyvä, komissiojäsen. Thank you very much, Madam Chair. Kiitos puheenjohtaja. Pahoittelen ensinnäkin ääntäni, joka ei ole vieläkään flunssasta toipunut joka, runsa, joka vaivaa monia teitä tai joka on vaivannut. Tämä on ensimmäinen kokous tämän vuoden puolella. Onnittelisin ja toivottaisin teille menestyksekästä uutta vuotta. Tämä voi olla viimeinen vierailu tällä vaalikaudella tässä valiokunnassa. Siksi haluaisinkin nostaa esille erinomaisen yhteistyön viime aikoina. Olemme saaneet sisämarkkina-asioissa paljon aikaan tässä on myös aivan erityisiä haasteita tulevaisuudessa, niitä ei tule unohtua. Nämä ovat vaikeita aikoja kuluttajille ja yrityksille. Talouden ennusteet ovat hyvin kalpeita ja ne ovat vain menossa pahempaan suuntaan. Kuluttajat eivät kuluta enää enempää. Nämä ovat todella testaavia aikoja, aivan erityisiä haasteita. Me olemme myrskyisillä vesillä ja joudutaan käyttämään kekseliäisyyttä ja innovatiivisuutta, jotta pystymme tästä navigoimaan paremmille, rauhallisemmille vesille lähestymistavat vuonna 2009 ja siitä enemmän, vaikka talouskriisi on pahimmillaan epäilemättä se olisi vielä pahempi, jos sisämarkkinoita ei olisi. Olen varma siitä, että sisämarkkinoiden kautta pystymme löytämään ne ainesosat, jotka johtavat Euroopan elpymiseen. Kattava komission laajuinen ponnistus on meneillään, jotta kohtaisimme yhteisillä kentillä nämä haasteet. Valtion apujen joustava käyttö ja EU-varojen jako on tärkeää. Teemme tiukkaa yhteistyötä myös puheenjohtajavaltion kanssa ja pyrimme auttamaan pankkeja parhaamme mukaan ja olemme myös pyrkineet sopeuttamaan EU-lakia kiireellisesti takeet, luottoluokitukset ja takaukset nämä ovat niitä asioita, joita on jo tehty ja sitten vielä on tehtävä paljon enemmän, koska riskit ovat paljon isompia kuin aikaisemmin arvioitiin. Euroopan parlamentilla on tärkeä rooli myös. Olemme myös tehneet, ottaneet ensimmäisiä askeleita pyrkiessämme rauhoittelemaan reaalitalouden kriisiä. Joulukuussa tehtiin ensimmäinen elvytyssuunnitelma Euroopalle. Hallitukset löysivät yhteisen äänen kohdatessaan tätä, tämän haasteen ja kriisin, ja nyt meidän pitää sitten toimeenpanna sopimiamme asioita elvytyspaketissa. Viestini tänään on teille se, että sisämarkkinoiden pitää olla osa tätä ponnistusta. Meillä on hyvin arvokkaita pääomia ja varoja, joita on suojattava tänään ja tulevaisuudessa. Meillä on 500 miljoonaa henkilöä yhtenäisvaluutta, jotka kärsivät tästä taantumasta ja talouden alastulosta. Ja nyt sisämarkkinoiden pitää voida olla johtoasemassa globalisaatiossa ja tässä elpymisprosessissa. Kohdatkaamme siis tämä tosiasia. Mitä tehokkaampi sisämarkkina-alue meillä on, sitä helpompaa on yrittäjyys ja liiketoiminnan harjoittaminen, uudet investoinnit, työpaikkojen luonnit, kun pankit taas elpyvät ja pääsevät taas luotonantoon. EUlla on merkittävä asema tämän kriisin ratkaisussa. Kuten tiedätte, vain muutama viikko sitten esittelin ensimmäisen vuosikertomuksen siitä, miten 2007 sisämarkkinatarkastelua on sovellettu viestit 16. joulukuuta ovat hyvin selkeitä ja eteenpäin katsovia. Suuntaus tarkastelussa on ollut oikea tässä taantumassa ja nyt haluan käydä läpi muutamia pääkohtia. Ensinnäkin, mikä helpottaa kuluttajien kysynnän lisäämiseen ja vähentää kriisin vaikutuksia. Vuodesta 2007 eteenpäin on tehty paljon aloitteita kuluttajien suoja ja parempi valikoima kuluttajille vähittäiskaupassa pitkällä ja lyhyellä tähtäimellä. Lisäksi on luotava harmonisoitu kuluttajaoikeuskokonaisuus sisämarkkinoille niin, että kuluttajat tietävät, että heidän kuluttajasuojansa on Euroopan laajuisesti aina sama. Tämä ehdotus on teillä nyt valiokunnassa käsittelyssä. Palveludirektiivissä mm, kaikki investointituotteet, pankkipalvelut ja muut, ne olivat kaikki priorisointiaiheita vuonna 2008. Yhdessä pankkisektorin kanssa pyrittiin helpottamaan kuluttajan siirtymistä pankki, pankista toiseen. Laadimme myös vähittäiskaupan investointiprojekteista valkoisen kirjan, jotta kuluttajien suoja eri investointituotteiden välillä olisi korkealla tasolla. Hyvin tie- tiedotetut kuluttajat voivat tehdä oikeita ratkaisuja ja näin meillä vuonna 2010 pitäisi olla jo hyvä laaja tietopaketti kuluttajan saatavilla. Meillä pitäisi olla hyvät keinot ratkaista ongelmat tästä tilanteesta eteenpäin ja olemme pyrkineet tekemään kovasti työtä ja pidämme teidät ajan tasalla tämän työn etenemisestä. Sisämarkkinoiden pitää myös pitää huolta pienyrityksistä. Innovaatio ja työpaikkojen luominen tällä sektorilla on suurinta ja vuonna 2009 haluamme helpottaa ympäristöä, jotta yritykset, erityisesti pk-yritykset, pystyvät kamppailemaan tässä taantumassa. Uusi, mm, uusia ehdotuksia neuvoston pöydällä on ja nämä voivat auttaa yrityksiä säästämään kovastikin. Viime kesäkuun ehdotus yksinkertaisesta eh, eurooppalaisen yrityksen statuksesta on yksi esimerkki. Sitten patenttioikeudet. Olemme antaneet jäsenvaltiolle mahdollisuuden myös siihen, että nämä pienimmät yritykset voisivat tällaisesta laajemmasta kirjanpitovelvoitteesta jäädä sivuun. Ja olemme saaneet neuvostossa eri maiden välillä aika hyvän yhteisymmärryksen syntymään. Ja tietysti tuki teiltä tähän olisi hyvin tervetullutta. Olen myös tietoinen siitä, että on vaikea pitäytyä näissä sisämarkkinahaasteissa ja niiden vastaamisessa, kun taantuma vain pahenee. Komissio on kuitenkin sitoutunut siihen, että se valvoo, että näitä periaatteita noudatetaan. Haluamme tasavertaiset mahdollisuudet ja syrjimättömyyden periaatetta edistää, koska nämä ovat ytimessä Euroopan mm, menestyksessä ja, ja talouksiemme kukoistuksessa. Jos me emme olisi luoneet sisämarkkinoita, olen varma, että kriisiin vastaaminen tällä kertaa olisi vaatinut meidän niin tekevän. ETUlla on hyvin tärkeä rooli saada nämä ehdotukset käytännössä toteutumaan. Komissio tulee auttamaan jäsenvaltioita siellä, missä se pystyy omalla alallani esimerkiksi nopeutettu julkisten hankintojen menetelmä on, sovelletaan tänä vuonna kaikissa julkisissa hankkeissa. Olemme valmiita auttamaan kansallisia eri jäsenvaltioita, jotta ne löytävät oikeat hankintamenetelmät ja tässä sisämarkkinatarkastelussa haluamme laajentaa kumppanuuksia jäsenvaltiossa kaikille eri toimialoille. Kesäkuussa on esittää komission eh, e, ehdotuksen sisämarkkinoiden yhteisestä hallinnoinnista ja näin jäsenvaltiot voivat helpottaa eh, sisämarkkinasääntöön transmorointia kansalliseen lainsäädäntöön. Se antaisi parempaa tietoa kansalaisille myös sisämarkkinaoikeuksistaan ja siinä on myös ideoita siitä, miten voidaan parantaa rajat ylittävää yhteistyötä 27 jäsenvaltiossa. Ja tämän prosessin tukemiseksi olemme myös Eh, julkaisemassa pikapuolin uuden tulostaulun, jossa katsotaan, miten jäsenvaltiot ovat eh, siirtäneet kansalliseen lainsäädäntöön näitä sääntöjä, minkälaisia rikkomuksia on ollut ja niin edespäin. Sitten haluaisin päivittää tietäenne vielä palveludirektiivin täytäntöönpanemisesta. Se kiinnostaa teitä paljolti. Kumppanuushengessä olemme laatineet tällaisen verkostoituneen täytäntöönpanosuunnitelman. Meillä on alle vuosi aikaa enää, ja olen iloinen voidessani kertoa, että kaikki jäsenvaltiot tekevät kovasti työtä ja ovat edenneet hyvinkin täytäntöönpanossa. Kuitenkin tässä viimeisessä vaiheessa täytyy vielä korostaa kovaa työtä. Jäsenvaltioiden on annettava riittävät varat nyt prioriteettialueille. Haluaisin käydä tässä läpi viisi pääaluetta. Ensinnäkin nämä yhteyspisteet, kontaktipisteet pitää luoda. Jäsenvaltioiden on löydettävä konkreettisia ratkaisuja niin, että nämä eh, yhdet yhteyspisteet, single contact points, todella toimii ja niiden pitää tosta, testata niitä. Toinen on sitten nämä sähköiset menettelyt. Jäsenvaltioiden pitää korostaa sitä, että palvelutarjoajat voivat käyttää sähköisiä käytäntöjä rajat ylittävästi. Jäsenvaltioiden pitäisi, tar- pitäisi tarkistella kansallista lainsäädäntöä niin nopeasti kuin mahdollista. Toteamme, että laaja äh, lainsäädännön läpikäynti ei ole helppo, helppoa, mutta kuitenkin se on välttämätöntä, että jäsenvaltiot voivat äh, tehdä välttämättömät muutokset kansalliseen lainsäädäntöönsä. Jäsenvaltioiden pitäisi myös valmistella äh, raportteja täytäntöönpano määräaikaan mennessä, jotta tämä keskinäinen arviointiprosessi saataisiin käyntiin 2010. Meidän pitää myös varmistaa täten sisämarkkinoiden toiminta ja, ja jotta saamme hyvin kuvan siitä, missä mennään sisämarkkinoilla palveluiden, palveludirektiivin soveltamisessa. Käytännön järjestelyt hallinnolliselle yhteistyölle paikallisviranomaisten kanssa pitäisi nyt saada toimimaan ruohonjuuritasolla. Meillä on tämä sisämarkkinoiden informaatiojärjestelmä, joka on pilottihanke palveludirektiivissä. Jäsenvaltioiden pitää nyt identifioida toimivaltaiset viranomaiset, jotka osallistuvat tähän prosessiin. On tärkeää, että jäsenvaltiot antavat riittäviä, riittävät resurssit tietoisuuden kasvattamiseen ja tulevien käyttäjien kouluttamiseen tässä sisämarkkinoiden tietojärjestelmässä IMIissä. Komissio jatkaa tilanteen seuraamista, pyrkii helpottamaan työtä ja koordinoimaan työtä käytämme paljon omia varojamme, jotta tämä prosessi toimisi. Meillä on alle vuosi enää jäljellä, mutta onnistu, voimme onnistua vain, jos jäsenvaltiot löytävät riittävät varat ja osoittavat todellista poliittista halua täytäntöönpanemisessa. Haluan jakaa kanssanne arviomme tähän mennessä saadusta etenemisestä ja toivon teiltä poliittista tukea, jotta te painostaisitte jäsenvaltioita tekemään tämän työn kunnolla. Yhteenvetona sisämarkkina alue voi todella olla ponkaisullauta sille, miten e- Euroopan elvytyspaketit ja taantuma korjataan. On varmistettava, että työpaikkoja syntyy ja investointeja saadaan, ja jotta taantumasta päästään. Tätä pääomaa pitää käyttää täyteensä. Paljon kiitoksia. Uh, thank you very much. Uh pane komisaři já si dovolím jenom říct že dnes když diskutujeme. tänään kun puhumme sisämarkkinoiden eri aspekteista ja arvioimme sitä mitä olemme tehneet täällä valiokunnassa tähän mennessä haluan vain huomauttaa että tämän kauden aikana me löysimme suuren aukon rajat ylittävässä sähköisessä kaupassa. Kuten sanoimme mietinnössä kuluttajan luottamuksesta digitaaliseen ympäristöön, me voisimme vahvistaa tuota luottamusta, jos me selkeästi määrittelisimme säännöt ja oikeudet ja tiedottaisimme kuluttajille heidän oikeuksistaan. Me päätyisimme yhteisymmärrykseen siitä, että tarvitsemme selkeitä toimenpiteitä ja välineitä, jotta Eurooppa voisi olla kilpailukykyinen myös lisäämällä kuluttajan luottamusta. Yksi ehdotuksista oli antaa kuluttajille tietoa ympäri Eurooppaa heidän oikeuksistaan sähköisessä nettikaupassa. Komission jäsen Kuneva loi sähköisen kuluttajan opaskirjan, joka olisi voinut joka olisi voitu laittaa jo internetsivuille, komission internetsivuille, mutta siitä puuttuu jotakin, nimittäin tekijänoikeus. Ja tekijänoikeus on teidän pääosastonne tehtävä. Voisitteko saattaa tämän opuksen päätökseen, koska me haluaisimme olla valmiita tämän, varmoja sen suhteen, että tämän kauden loppuun mennessä tämä opaskirja on äh, komission nettisivuilla kansalaisten käytössä. Se on väline, joka voisi lisätä kansalaisen luottamusta digitaaliseen ympäristöön ja sähköiseen kauppaan. Joten tässä pieni pyyntö teille ja nyt annan puheenvuoron koordinaattorille ensin herra Harbour. Kiitos oikein paljon, rouva puheenjohtaja. Aivan ensiksi haluaisin osoittaa kunnioitusta Charlie McCreeville, siitä valtaista työmäärästä ja innosta, millä hän on sisämarkkinoita pyrkinyt edistämään yhteistyö kautenamme. Olen kuitenkin vähän pettynyt kuullessani, että tämä on ehkä hänen viimeinen kautensa. Ehkä voimme nyt varmistaa sen, että hänelle hyvin jätämme hyvästi, jopa pidämme vaikkapa pienen tilaisuuden ja nostamme lasillisia. Täällä kollegat tuntuu olla samaa mieltä aikansaannoksia on ollut paljon ja mielestäni palveludirektiivi oli niiden ytimessä, sillä kuten hän sanoi, palvelumarkkinat, joka on noin 70 prosenttia markkinaosuudeltaan Euroopassa, ja varmasti tämä osuus tulee vielä lisääntymään tämän harvin, mutta näin todennäköisesti käy taantuman myötä, niin se on todella tärkeä. Ja jos ajatellaan sitä, miten komission jäsen on koordinoinut transponointia. Me olemme antaneet tietysti ne poliittista tukea. No, tämä on nyt jatkossa esimerkkinä muille direktiiville, sillä tämä valikunta joutuu jatkossa vielä enemmän valvomaan transponointia ja sisämarkkinoiden käytännön täytäntöönpanoa. Tässä asiassa on tapahtunut suurta edistystä ja hänen sisämarkkina tarkastelu asiakirjansa lähti liikkeelle tästä. Ja sitten ensimmäinen kysymykseni, joka on aika laaja, on seuraava. Voisitteko antaa teillä, tällä teidän omalimaisella tyylillänne eh, pienen katsauksen, ja koska nyt ollaan jo kauden lopussa meneillä, niin ehkä voisi antaa ihan komission jäsenenä oman katsauksensa siihen, sopiiko jäsenvaltioille tämä uusi strategia saada sisämarkkinat toimimaan. Palveludirektiivin olisimpia osia on se, että jäsenvaltioita pyydetään perustamaan nämä kontaktipisteet, jotka ovat nyt mukana sisämarkkina kielenkäytössä, eli niiden kautta edistettäisiin sisämarkkinoita liikelmän suuntaan maan sisällä. Eli siis hyväksyttäisiin se, poliittinen tavoite, että maan yritysten mukaan tulo sisämarkkinoille on hyväksi maan kansantalolle. Tämä on uudenlainen ajattelutapa nyt ja ottaen huomioon, kuinka paljon työtä on tehty myös tavarapaketin eteen, niin tässä on kaksi suurta saavutusta ja niitä on edistettävä molempia yhdessä. Toinen kommenttini liittyy aiheeseen, jolla emme mielestäni ole niin paljon edenneet. Ja tämä siitä syystä, että lainsäädäntöä oli jo aikaisemmin olemassa, mutta sitä ei tarpeeksi kuitenkaan käytetty hyväksi. Ja aiheena ovat julkiset halkinnat. Ja voi olla aika huolestunut siitä, miten epäjohdonmukaisesti julkisia hankintoja pannaan täytäntöön markkinoilla. Minä olen erityisen huolestunut ja olisin tietää, onko komissio sen tästä samaa mieltä ja mitä voitaisiin ehkä tehdä, mutta minä olen siis huolestunut siitä, että minusta pienten yritysten asema yhä huononee, ottaen huomioon käytetyt hankintamenettelyt. Ja tämä osittain siksi, että paikalliset eh, viranomaiset pyrkivät säästämään niin, että ne ryhmittelevät hankintasopimuksia eikä mitenkään kannusteta PK-yrityksiä osallistumaan näihin kilpailuihin. Ja mm, vaatimukset ovat myös suuria, jos haluaa tarjouskilpailuun tulla mukaan. Ja tämä asia otettiin esille sisämarkkinatarkastelussa. Ehkä te viimeisenä hankkinainen, kun poistutte tästä tehtävästä voisitte edistää sitä, että nämä asiat huomioitaisiin. Meillä on pienyritys eh, päätös ja toisaalta sisämarkkina-asia ja ehkä voisitte sen takia jättää meille asiakirjoista löytyisi tietoa siitä, miten voidaan parantaa julkisia hankintoja, miten voidaan PK-yritysasiaan puuttua. Ja tämä voidaan sitten palata hänen seuraansa kanssa täällä parlamentissa. Kiitos, Jara Manderson. Thank you, Chair. Kiitos, puheenjohtaja. Tuen täysin Malcolmin ja, ja meidän pitäisi järjestää jonkinlainen vastaanotto. Ei meidän pitäisi juhlia, mutta meillä pitäisi olla tällainen kunnioitettava tapa hyvästellä lopuksi. Olen ollut erittäin iloinen tästä yhteistyöstä. Olemme saavuttaneet oikein paljon, kuten Malcolm jo sanoi. Minulla on muutamia kysymyksiä esityksessänne esityksestänne, koska minä tuen kaikkia niitä ponnisteluja, joita komissio ja parlamentti ja neuvosto tekevät rahoituskriisin torjumiseksi ja korjaamiseksi. Mutta se, mikä minun meiltä puuttuu, on se, että mitä teemme kuluttajan tasolla, jossa kysyntä kuitenkin on. Esimerkiksi autoteollisuus, pitäisikö meillä olla helppoja lainoja tai jotain. Olisi hyvä, jos pan-Euroopan tasolla meillä voisi olla tällaisia verohelpotuksia, jotka auttaisivat kuluttajia ostamaan uusia autoja. Tämä on investointiteollisuuteen ensinnäkin, toiseksi myöskin ilmastonmuutoksen torjumiseen. Tämä olisi hyväksi kaikille. Toinen asia, jonka haluaisin tietää, on milloin voimme odottaa, ja ehkä te sanotte nyt, ehkä te sanotte ei koskaan, mutta milloin me voimme odottaa että yhteisön patenttidirektiivi tai joku vastaavanlainen saadaan, jotta voimme Euroopassa todellakin suojella innovatiivisia ajatuksiamme, keksintöjämme ja muita, koska kuten tiedätte, vuoden, vuosi 2009 on innovaation ja luovuuden teemavuosi. Ja viimeinen äh, ajatus, tämä on ehdotus, ehkä voisitte ottaa sen esille. Tässä rahoituskriisissä on se ajatus, että ne ähm, sakot, joita kolleganne ähm, Cruz kerää, niin emmekö voisi lähettää niitä takaisin teollisuuteen tukemalla niitä nuoria innovatiivisia yrityksiä tai jotain sen sijaan, että vähennämme äh, jäsenvaltioiden jäsenmaksuja. Ja kiitoksia näistä viimeistä viidestä vuodesta. Toivottavasti voimme vielä juoda lasillisen yhdessä. Sitten edustaja Schwab. Kiitoksia puheenjohtaja. Hyvä komission jäsen. Tehän ihan alustuksessannekin sanoitte, että tämä on varmaan viimeinen kerta, kun olette tällä valiokunnassa komission jäsenenä ja kerrotte työstänne. Ja minä äh, keräsin hiukan tietoa ajatellen tätä tämänpäiväistä tapaamistamme ja etsin sieltä viimeisemmät äh, Äh, asiat, jotka julkaisitte. Ja kuten Malcolm Harbour sanoi, äh, huomasin, että äh, sisämarkkina-arvioinnissa vuosi myöhemmin sanotte, että yhteistyö Euroopan tason eli komission ja jäsenvaltioiden välillä on parantunut, mutta sitä pitäisi parantaa vielä. Tämähän on nyt viimeinen tapaaminen, voimme ihan rennossa ilmapiirissä nyt puhua ja voisin esittää kysymyksen, että oletteko täysin sitä mieltä, että jäsenvaltiot ovat nyt valmiita tekemään läheisempää yhteistyötä Euroopan ja komission kanssa vai eikö ole niin, kuten minusta tuntuu, että yhteistyö on huonontunut, että palveludirektiivi me näemme sen nyt juuri potilas tiedoissa, että poliittinen ilmapiiri Euroopassa myös Václav Klausin lausuntojen jälkeen tai sen takia, että Irlanti on hylännyt uuden sopimuksen. Ilmapiiri on huonontunut Euroopassa ja jäsenvaltiot eivät ole valmiita tekemään läheisempää yhteistyötä komission kanssa ymmärtämään sisämarkkinoita mahdollisuutena. Minä haluaisin tietää, mikä teidän henkilökohtainen mielipiteenne on eh, vähän ennen kautenne loppua. Ja toinen asia, jonka haluaisin ottaa esille, on kysymys yhtenäistä eurooppalaista maksualueesta. Tehän tiedätte, että joissain jäsenvaltioissa tämän tärkeän sisämarkkinan elementin toteuttamisessa, tässähän on kyse maksuista ja tilisiirroista, on vieläkin vastustusta, joka näkyy siinä, että ei ole vieläkään selkeitä määräaikoja ja täytyy kehitellä yhtenäinen standardisoitu lomake ja niin poispäin. Mitä aiotte tehdä, jotta yhtenäinen eurooppalainen maksualue todellakin saadaan toteutettua vuoden loppuun mennessä? Sehän pitäisi astua voimaan ensimmäinen ensimmäistä 2010. Ja viimeinen asia, jonka haluaisin ottaa esille, on se, että tehdään. menneisyydessä olette tehneet aloitteita sisämarkkinoista, erityisesti niitä tulee julkisiin hankintoihin. Meillähän on e, erilaisia keskusteleita tämän suhteen. Meillähän on ollut juuri hankintadirektiivi puolustusalalta. Ennen pohdittiin muita toimenpiteitä, mitä tulee lupiin, konsessioihin, mutta nyt jäsenvaltioita pohditaan sitä, että onko tämä joustavuus, joka syntyy taantuman ja valtiollisten investointiohjelmien äh, kautta, onko tämä joustavuus oikea-aikaista, toimimmeko oikein. Ehkä voisitte julkista hankinnoista sanoa vielä jotain erityisesti, mitä tulee jäsenvaltioiden investointiohjelmiin. Ja olisin kyllä kovin iloinen, jos voisimme yhdessä käydä oluella vielä tällä lopuksi. Irish beer, yes. And uh, Mr. Korda has a... Niin, irlantilaisella alueella. Ja sitten edustaja Korda. Excuse me, Mrs. Korda. Oui, Rouva Korda siis. Niin, kiitos puheenjohtaja Arvon komission edustaja. Kansalaiset antavat päivittäin päivittäin tietomme esimerkkejä ja myös eri järjestöt antavat tietoja siitä, minkälaisia esteitä on todellisille sisämarkkinoille ja niiden toteutumiselle. Voin mainita pari tapausta. Esimerkiksi sen, että jotkut postimintiyritykset, jotka jossain maassa toimivat ja jotka kieltäytyvät toimittamasta ulkomaille, muuhun maahan kuin omaan maahan, ja antavat sen sijaan osoitteen toisesta maasta. Jos otetaan esimerkki Belgiasta ja Ranskasta, niin voin havaita, että tuote on Ranskassa halvempi, minä tilaan sen Ranskasta, mutta minulle sanotaan, että ei, sieltä ei voi tilata, vaan pitää tilata Belgiasta. Jos halutaan sisämarkkinat, niin tämä ei tällä lailla kyllä toimi. Tähän asiaan on puututtava. Ja sitten tietyt luottokortin myöntäjät eivät anna käyttää luottokortteja. Tärkeähän olisi, että voisi siirtyä pankista toiseen. Mutta kuten havaitsette, kaikkea ei ole vielä ratkaistu. Meillä on paljon erilaisia vaikeuksia vielä vapaan liikkuvuuden tiellä ja siksi haluaisin kysyä teiltä, miten aiotte toimia, jotta todellakin voisimme saada aikaiseksi tällaiset markkinat, joita kaikki kansalaiset toivovat. Uh, kiitoksia. Ja onko muita kysymyksiä? Herra Hasse Ferreira. Yes, thank you, Chair. Dear Commissioner, thank you for... Kiitoksia puheenjohtaja, hyvä komissio sen kiitoksia puheestanne. Teillä on ollut erittäin merkittävä rooli palveludirektiivin hyväksymisessä, kuten kollegoillammekin kuten Evelyn Gebhardilla, esittelijällä, Malcolm Harbourilla ja muilla kollegoilla, he ovat käyneet syvällisiä keskusteluja tästä palveludirektiivistä. Kiinnostus tähän prosessiin kasvaa monessa Euroopan maassa, kun valmistelemme tätä transponointiprosessia minun tietojeni mukaan. Tiedä, voitteko antaa minulle jonkinlaisen synteettisen yhteenvedon siitä, miten tämä transponointiprosessi edistyy. Suurin osa eurooppalaisista tietää jotain tästä, että että kun pääsimme yli tästä ensimmäisestä keskustelun vaiheesta Wolkensteinin direktiivistä, sitten saimme aikaan jotain, jossa kaikki, jonka parissa kaikki tekivät työtä. Malcolm Gebhardt ja myös McCreevy. Nyt haluaisin tietää, kuinka arvioitte rahoituskriisin vaikutukset palvelumarkkinoille nyt, kun palveludirektiiviä ollaan saattamassa täyttäntöön. Haluaisin tietää, mitä ajattelette, että pitäisi tehdä. Ilmeisesti ihmiset odottavat, että palaatte Irlantiin ja ratkaisitte rahoituskriisin Irlannissa, mutta monet ihmiset täällä Euroopassa toivovat, että teillä voisi olla tärkeä rooli muuttamassa niiden irlantilaisten mieltä, jotka äänestivät Lissabonin sopimusta vastaan. Voisitteko käyttää vaikutusvaltaanne maassanne, jotta tämä ongelma ratkaistaisiin? Se olisi koko Euroopan unionin edun mukaista. Kiitoksia. Uh, thanks. And, uh, Mrs. Pleštinska has a... Kiitoksia edustaja Plestinska. Kiitos puheenjohtaja komissaari, ääneni on niin kuin teidän äänenne yhtä matala. On uskomatonta ajatella, että viisi vuotta on kulunut niin nopeasti ensimmäistä kertaa, kun tapasimme. Sanoitte, että tämä tulee viemään ikuisuuden ja olemme nyt jo vaalikaudemme lopussa. Ja sisämarkkinat vaikuttavat nyt erityisesti tällaisena kriisin aikana tuovan ratkaisun siihen kriisiin niin olen iloinen, että olemme päässeet 16 eh, euroalueen jäseneksi. Talouskriisin vaikutukset näkyvät erityisesti tänä vuonna. Moni, monet yritykset irtisanovat työntekijöitään ja tämä vuosi on todellinen testi sen suhteen, toimivatko käytännössä ne tekstit, joita täälläkin on hyväksytty. Yhteistyössä kanssanne IMKO-valiokunnassa olemme saaneet tärkeitä lakialoitteita läpi ja nyt on aikaista siirtää tämä kansalliseen lainsäädäntöön sähköisten menettelytapojen täytäntöönpano ei ole toiminut aivan yhtä hyvin kuin olisimme toivoneet, siksi kiinnitämme huomiota siihen aivan erityisesti. Minä olen kokeillut tällaista, Slovakiassa tällaista one-stop-shoppia, yhden yhteyspisteen järjestelmää, jos, joka on siis ollut otettu jo käyttöön, mutta sen kanssa on kyllä vielä paljon ratkaisemattomia ongelmia. Ja haluaisinkin kysyä, että suorit noudattaako komissio jonkinlaista valiovertailua näiden one-stop-shoppien välille ja voitteko ehkä kerätä parhaita käytänteitä ja sitten käyttää näitä esimerkkejä niin, että direktiiviä täytäntöön pantaisi paremmin. Kuten kollega Malcolm sanoi, julkiset hankinnat ovat ongelma pk-yrityksille. Ja olisi hyvä ehkä tutkia, kuinka useilla PK-yrityksillä, kuinka monet yrity- PK-yritykset ovat pystyneet osallistumaan tällaisen julkisen hankinnan tarjouskilpailuun, erityisesti uusissa jäsenvaltioissa vuonna 2004 äh, liittyneet äh, maat ovat todenneet, että julkisia hankintoja on usein käytetty jopa poliittisena vipuna ja jos äh, PK-yrityksillä ei ole hyviä suhteita, niin heillä ei ole mitään mahdollisuuksia voittaa julkisia tarjouskilpailuja julkisten hankintojen osalta. Rova Weiler ja sitten Rova Särefeld. Niin, hyvä komission jäsen. Minä en haluaisi toistaa kysymyksiä, vaan keskittyä muutamiin aiheisiin. Kuitenkin minä olen myös sitä mieltä, että koska tämä on viimeinen vaihe, jossa teemme yhteistyötä. Haluaisin lisää kokemuksistanne, kuten herra Schwab, mitä mieltä olette siitä, miten, mikä on Euroopan unionin tulevaisuus, ei vain Irlannissa, vaan kokonaisuudessaan. Me olemme täällä vielä erään asian tehneet, joka on unohdettu, nimittäin tavarapaketti ja monia muitakin kysymyksiä. Ja siksi haluaisin tietää, että tehän ette uusia aloitteita enää tee. Sehän olisi järjetöntä, koska olemme melkein jo vaalikampanjassa. Mutta mikä on tilanne? Haluatte vielä antaa uudenlaisen tulostaulun, jossa analysoidaan tämänhetkistä tilannetta. Aiotteko vielä suunnittaa? Onko teillä vielä suunnitteilla jotain menettelyjä jäsenvaltiota vastaan? Onko nyt jo niin, että näette, että jotkut jäsenvaltiot eivät ole toteuttaneet laisinkaan tai huonosti joitain direktiivejä, joista me olemme päättäneet. Sitten minulla on kysymys liittyen julkiseen hankintaoikeuteen. Oletteko sitä mieltä, että meidän täytyy tehdä korjauksia siihen perustuen niihin kokemuksiin, joita olette tehneet täällä parlamentissa ja komissiossa. Mehän olemme 5 miljoonan tai 200 000 määritelleet valitusarvoksi. Pitäisikö tätä muuttaa? Saammeko edes tällaisen konsessiodirektiivin? Ja nyt puhuitte siitä, että että liittyen nykyiseen rahoituskriisiin, teette yhteistyötä puheenjohtajavaltioiden kanssa, Ranskan ja Tsekin kanssa, mutta onko meillä yhteistyötä Yhdysvaltain kanssa, koska ilman läheistä yhteistyötä tulevaisuudessa emme varmaan pääse eteenpäin, jos emme pelkästään Euroopan laajuisesti, vaan maailmanlaajuisesti halua ratkaista tätä ongelmaa. Ja sitten vielä kiitokset minun ryhmältäni. Meillä ei ollut pelkästään auringonpaistetta yhteistyössä kanssanne, mutta kokonaisuudessaan tuimme mielestäni rakentavasti aloitteitanne. Kiitoksia. Kiitos ja sitten Charlotte. Thank you very much. Kiitos oikein paljon. Meidän mielestämme auringonpaistetta oli vähän enemmän. Haluaisin kiittää teitä hyvästä yhteistyöstä ja toivottavasti tapaamme vielä ja pystymme jättämään hyvästi vapaa muotoisemmissa puitteissa. Kun te saavuitte, niin teidän ympärillenne vallitsi aika lailla kansallinen tunnelma. Minä sen havaitsin ja moni muukin havaitsi sen. Ja nyt kuitenkin vaikuttaa siltä, että te olette ehkä kaikkein realistisimpia. Ja tästä kansesta hengestä huolimatta te kykenitte eh, edesauttamaan kattavan ja sisältörikkaan palveludirektiivin edistämisessä. Ja olen tähän tyytyväinen. Mutta nyt vaikuttaa siltä, että Euroopan edistäminen siltä on ikään kuin mennyt sielu, ja kenen puoleen nyt voimme kääntyä, ja teidän puolenne, te olette niin realistinen alusta alkaen, miten te näette Euroopan unionin tulevaisuuden, mitä ajattelette tästä kehityksestä, oletteko sitä mieltä, että talouskriisi johtaa Euroopan integraatiota taaksepäin, ja mitä te toivotte Euroopan unionin tulevaisuudelle. Thanks. Uh, that's all comments. Kiitoksia. Tässä kaikki kommentit ja nyt minä esitin uh, yhden kysymyksen aluksi ja lopuksi haluaisin kysyä teiltä, uskotteko, että uudet jäsenvaltiot ovat tilanteessa, että niillä on kaikkein tärkein uh, rooli sisämarkkinoiden edistämisessä vai eikö? Uh, Kiitän kaikkia jäseniä uh, toivotuksista ja tervehdyksistä ja tosiaan mm, tapaamme varmasti vapaamuotoisimmissa merkeissä. Ne, jotka aikovat osallistua seuraaviin vaale- eurovaaleihin, niin toivotan teille kaikkea onnea. Palaan rova puheenjohtajan viimeisimpään kysymykseen myöhemmin, mutta aluksi hän puhui Meglena Gunjevan aloitteesta ja, ja tekijänoikeuksista ja että meillä olisi joku käyttäjäystävällinen ohjeistus tältä alalta. Ja minun täytyy tosiaan tutkia asiaa, voisimmeko saada asiassa jotain syntymään. Minun pitää omilta työntekijöiltäni kysyä tätä asiaa tarkemmin. Mm, Palveludirektiivi sitten oli se iso tapahtuma, kun minusta komissaari tuli. Minä astuin virkaan 2004 ja palveludirektiivi dominoi silloin paljolti niitä varhaisia aikoja ja vaiheita. Se oli hyvin ristiriitainen aloite ja oma lähestymistapani oli vähän erilainen kuin mihin ehkä komission osastot yleensä olivat tottuneet. Mutta tämä pohjautui poliittiseen kokemuksen, johon Charlotte Sherrod viittasi. Minä olen hyvin käytännönläheinen pragmaatikko ja minä päätin, että jos me ikinä palveludirektiivin haluamme ja saamme, meidän on otettava hyvin käytännönläheinen lähestymistapa siihen. Ja parlamentti vetosi siihen, että se osallistuu täydellä painollaan yhteispäätösmenettelyyn. Ja tästä on nyt ikään kuin tullut sellainen tapa käsitellä ristiriitaisia asioita, niin tämä on vain nyt minun henkilökohtainen näkemykseni, mutta se, että komissio tekee mielettömän ehdotuksen ja että parlamentti kritisoi sitä, onnittelee sitä ja jäsenvaltiot tekevät sitten omaa Äh, juttuaan ja sitten loppujen lopuksi se pusketaan vaan läpi. Minä sanon, että no hyvä niin, mutta Euroopan parlamentti on kuitenkin nyt äh, ottanut roolinsa vakavasti ja saanut tämänkin heikommankin lainsäädännön menemään läpi. Ja, ja komission puolesta tämä lähestymistapa oli jotain uutta, avartavaa ja siksi onnittelen kaikkia, kaikkia poliittisten puolueiden edustajia, Gebhardt ja herra Harbour ja, ja kaikki poliittiset ryhmät tekivät yhteistyötä tässä niin, että palveludirektiivi meni läpi. Ei se vuoden 2004 tammikuun alkuperäinen versio, mutta jos me olisimme pitäytyneet siinä ehdotuksessa, niin ei sitä olisi tänä, se ei olisi nähnyt päivänvaloa tähänkään mennessä missään määrin. Ja edelleenkin kritisoisimme toisiamme ja palveludirektiivi ei olisi koskaan, koskaan syntynyt. Palveludirektiivi, joka meillä nyt on, ei palvele sitä tarkoitusta, jota ajattelimme, että se tulisi palvelemaan, kun me se kompromissiversiona läpi puskimme ainakaan vähän aikaa, mutta Viime vuonna jäsenvaltioilla oli tämä täytäntöönpanoprosessin määräaika ja mehän vasta myöhemmin tiedätte, mikä se, tiedämme, mikä sen vaikutus tulee olemaan, mutta jos palveludirektiiviä täytäntöön pannaan, se tulee kyllä antamaan uutta pontta Euroopan talouksille ja uskon, että niin tulee tapahtumaan. Malcolm Harbour otti esille kysymyksen ja muutkin viittasivat tähän, miten jäsenvaltiot ovat nyt ottaneet itselleen tämän todellisten yhtenäismarkkinoiden syntymisen kaikilla aloilla. Jos verrataan tilannetta vuoteen 1999 ja miten ihmiset ovat nyt hyväksyneet tämän uuden ajatuksen, mutta yksi suuri vaara näissä talouskriiseissä ja rahoituskriiseissä on, että jäsenvaltiot kääntyvät liikaa sisäänpäin, eivätkä osaa katsoa ulospäin. No se on ihan luonnollinen reaktio. Näin, koska kun paine on kova jäsenvaltioissa, poliitikkojen on vastattava, äänestäjät vaativat toimia ja he kysyvät, että mitä sinä teet nyt täällä minulle ja tässä, koska ongelmat ovat reaaliaikaisia ja tietyssä ajassa ja paikassa tapahtuvia. Ja silloin on vaikeampi joskus nähdä laajemmalle, laajempaa kuvaa ja tämä tässä ja nyt ongelma varmasti pystytään lyhyeltä tämän ratkaisemaan, mutta silloin ei aina pysty ottamaan huomioon pitkän tähtäimen vaikutuksia. Yksi suurista testeistä eh, tässä kriisissä on se, että jos me emme käsittele eh, tilannetta tässä ja nyt, niin sillä voi olla pitkän pidemmälle ulottuvia vaikutuksia. Harbour sanoi, että Jotkut mm, soimaavat turhaan sisämarkkinoita tietämättä siitä liikoja. Varmaan näin on, mutta jos me vain pyrimme pääsemään pienen pienin askelin eteenpäin, niin voitamme varmasti enemmän kuin eh, jos me emme tee mitään. Sitten julkiset hankinnat otettiin täällä useankin puheen tältä esille. Tähän vaikuttavat tietysti paljolti kansalliset määräykset, ja tästä on tehty paljon tutkimuksiakin viime vuosina, että jäsenvaltioilla on harkintavaltaa pilkkoa näitä prosesseja pienemmiksi sen sijaan, että niillä olisi yksi iso prosessi, mutta joissain maissa näin ei tehdä. Ja mielestäni tämä on sellainen alue, jossa komission, uusi komissio voisi varmasti tehdä jotain ja nopeuttaakseen ehkä näitä julkisia hankintamenettelyjä. Tilanne voi muuttua nyt tämän ensi vuoden aikana mutta uudemmille jäsenvaltioille tämä kysymys esitettiin toisessa asiayhteydessä hetki sitten. Minä uskon sen jälkeen, kun olen vieraillut uusissa jäsenvaltioissa ja myös vanhoissa, niin minä rehellisesti uskon, että 20 vuoden aikajänteellä tämä uusi avoin julkisten hankintojen ja tämä uusi avoin tarjouskilpailumenettely menettely on hyödyllistä koko demokraattiselle prosessille kaikissa maissa. Tämä on ihan rehellinen McCreevy kommentti, ei mikään komission virallinen kanta, mutta henkilökohtaisesti uskon näin, että 20-25 vuoden aikajänteellä kaikki tämä avoin julkinen hankinta, tarjouskilpailut, ja, jotka suoritetaan avoimesti, niin auttavat koko poliittista ja demokraattista prosessia ja samalla hyödyttävät jäsenvaltioita. Tietysti herra Mandelson esitti sitten muutamia kysymyksiä tästä yhteisösopimuksesta. Ensinnäkin 2009 alussa olisin halunnut voida sanoa, että tämä homma on nyt jo hoidettu, mutta valitettavasti näin ei ole. Viimeisen kolmen puheenjohtajakauden aikana Ranska panosti asian kovasti ja me pyrimme kiertämään ongelmaa monella tapaa, mutta menestykset ovat olleet varsin pieniä. Osastopäällikkö, joka käsittelee tätä ongelmaa, on tehnyt kovasti töitä saadakseen toimivaltaa tässä, mutta kun tuntuu, että olemme saaneet päätä auki yhdessä päässä, niin sitten tuleekin tukkeuma toiseen päähän. Eli rehellisesti en voi sanoa, että vuonna 2009 loppuun mennessä saisimme tämän asian ratkaistua. Realistisesti se ei ole sellainen sitoumus, jonka voin tehdä. Herra Mandelson esitti myös kysymyksen niistä seuraamuksista, joita voidaan kilpailusääntörikkomuksista asettaa ja että ne pitäisi antaa tietty, johtaa takaisin sille tietylle toimialalle. Tämä ei kuitenkaan juridisesti ole mahdollista, vaan on palattava lähtöruutuun. Tässä, minä olen mukana tässä ja minun täytyy vielä hakea neuvoa asiaan tarkemmin. Herra Schwab sitten kiitti minua työstäni ja, työstäni ja on ollut ilo työskennellä hänen kanssaan myös valiokunnassa. ovatko jäsenvaltiot valmiita tekemään tiivimpää yhteistyötä EUn kanssa ja että ovatko ne nyt tiivistäneet yhteistyötä verrattuna viiden vuoden takaiseen aikaan. Minä en voi kyllä rehellisesti sanoa, että näin olisi, kun otamme huomioon tämän hetken talouskriisin. En itse asiassa usko, että niin kuin tämä irlantilainen kansanäänestys, joka täällä otettiin esille, niin minä olen ollut kaikissa jäsenvaltioissa vierailulla, enkä ole ollut yhdessäkään jäsenvaltiossa, jossa olisi ollut kansalaisryhmiä, jotka olisivat huutaneet kadulla, että annetaan lisää toimivaltaa Euroopan toimielimille. Ei vanhoissa sen paremmin kuin uude, uusissakaan jäsenvaltioissa. Olen kuullut paljon vastakkaista kyllä jäsenvaltioissa, että, että että me haluaisimme tehdä nämä asiat itse ja me emme haluaisi, että äh, EU di, di, diktatuurinomaisesti määrää meitä. Eli henkilö, viiden vuoden toimikaudella niin henkilökohtaisesti olen tosiaan tätä mieltä. Kuitenkin äh, asiat kulkevat tiettyjen elinkaarien ja syklien mukaan, taloudellisten ja poliittisten syklien mukaan. Ja mutta nyt viime, viimeisen viiden vuoden sykli on ollut tällainen, mutta emme voi kuitenkaan luovuttaa tietenkään, koska meidän on pakko vain jatkaa pidellä kiinni sitä, mitä on saavutettu. Joskus pitää olla vähän poliittisempi ja kyllä Irlannikin pääsee tästä vaikeasta tilanteesta eteenpäin. Sitten määräaika. And we have not at the moment put a fixed date upon it tälle yhtenäiselle maksualueelle, niin tämä vaatii vaikeita kilpailuun liittyviä ratkaisuja, päätöksiä, mutta olemme päässeet kuitenkin eteenpäin viime aikoina tässäkin aloitteessa ja toivon, että nyt kriittinen massa olisi siirtynyt SEPAn piiriin tämän vuoden loppuun mennessä – jotta prosessi todella pääsi tehokkaaseen toimintaan. Herra Schwab esitti myös kysymyksen hankintojen joustavuudesta. Säännöt mahdollistavat aika suuren määrän joustavuutta. Joissain jollain alueella joustavuutta on jopa siellä, missä sitä ei pitäisi ehkä löytyä, mutta ehkä sitä on käytetty vain mm, väärässä mielessä, mutta tutkikaamme tätä myöhemmin. Rouva Korda sitten esitti kysymyksen etämyynnistä ja luottokorttien käytöstä. Olen tietoinen kyllä rajoituksista, en omasta henkilökohtaisesta kokemuksestani, vaan äh, eräs tuttu kertoi minulle, että aina ei ole voinut käyttää luottokorttia siellä, missä olisi halunnut, ja tätä täytyy kyllä tutkia, voitaisiinko sille tehdä jotain. Tämä mielestäni on rajoite vapailla markkinoilla riippumatta siitä, tuleeko tämä säänteen piiriin tai ei. Meidän pitää kyllä tutkia asiaa tarkemmin. Sitten palveludirektiiviä kovasti kiiteltiin ja näiden säännösten siirtämistä kansalliseen lainsäädäntöön. En, tällainen nimeäminen ja osoittaminen ja nimeäminen, en tiedä onko se nyt hyvä vai paha, mutta tämä transponointiprosessi on varmaan ihan hyvällä mallilla ja saamme lopulliset tulokset tämän vuoden loppuun mennessä. Vaikuttaako talouskriisi palveludirektin soveltamiseen? En usko, mutta toivon, että jäsenvaltiot voi, ottavat tai antavat riittävät resurssit palveludirektiin täytäntöön panemiseksi koska joku sanoi, että tämä on aika massiivinen määrä työtä ja että tarvitaan hirvittävät määrät ihmisiä täytäntöön panemaan tätä. Ja, ja todella näin onkin, tarvitaan riittävät resurssit, jotta voidaan täytäntöön panna tämä. Mutta minä en usko, että talouskriisi vaikuttaa palveludirektiin täytäntöönpanoon paitsi tietysti siinä määrin, miten sisämarkkinat nyt yleensä eh, kehittyvät, eli nyt ollaan käynyt enemmän katsomaan sisäänpäin mm, eri maissa eikä katsota niin päin, mm, niinkään ulospäin. Pääministerini niin on sanonut, että se haluaa mm, tänä vuonna vielä uuden ratkaisun irlantilaisilta kansanäänestyksessä ja poliittiseen kokemukseen nojautuen – tilanne voi olla eri tammikuussa 2009 kuin sitten syksyllä 2009. Riippuu siitä, mitä tässä väliaikana tapahtuu, mutta toivottavasti kyllä puolen edustajilla on tehokkaampi kampanja kuin meillä oli edellisellä kierroksella. Ja että saamme myönteisen mm, ratkaisun, mutta tietenkin se on Irlannin kansalaisilla se lopullinen äänivalta tässä. on the one stop shop idea with the benchmarking, I suppose when we have a... Niin tästä valiovertailusta tuli sitten vielä puhe, niin Rova Plesninskalle on tämä vastaus, että eh, emme me voi aloittaa tätä ennenaikaisesti. Vuonna 2010 toivon, että kaikki toimii tehokkaasti jo. Ja varmasti hyvistä käytänteistä voimme oppia ja varmasti sieltäkin löytyy hyviä esimerkkejä sitten julkisista hankinnoista. Vielä pk-yritykset todella voivat hyötyä näistä prosesseista. Olen nähnyt tilastojakin asiasta. Ehkä meidän pitää jotain tässä asiassa pk-yritysten suhteen tehdä vielä lisää jotain sääntöjä, jotta nekin voivat hyötyä ja päästä mukaan näihin julkisiin hankintoihin. Sitten vielä Rova Weilerin kysymys Minua ei haittaa, jos otan kolme askelta eteenpäin ja kaksi taaksepäin. Silloin voitan yhden askeleen. Joka tapauksessa pääasiassa on tämä liike ja liike eteenpäin, vaikka se olisi pientäkin liikettä. Olen optimisti luonteeltani kyllä, mutta kuorutan tämän optimismin sillä inhorealismilla, jota minussa myös on, ja otan huomioon todella realiteetit. Sitten suhteet Yhdysvaltoihin meillä on yhteistyötä korkealla tasolla äh, rahoitusasetusten ja muiden äh, alalla ja käymme vuoropuhelua ja onnittelen niitä, jotka ovat äh, tämän hyvän yhteistyömuodon saaneet. Emme ole aina samaa mieltä kaikista asioista, mutta olemme noin suunnilleen hyväksyvällä kannalla siinä, mitä eri lainsäädännöissä Atlantin toisella puolella ja täällä tapahtuu, mutta tämä transatlanttinen neuvosto, joka oli äh, heidän ajatuksensa, joka aloitettiin vuonna 2007-2008, se on toiminut aika tehokkaasti ja meillä oli transatlanttisen talousneuvoston kokous viime syyskuussa ja toivottavasti Obaman hallinto – on yhtä sitoutunut kuin edellinen hallinto tähän yhteistyömuotoon. Se on nimittäin foorumi, jossa keskustellaan paljon monenmuotoisista asioista, ei pelkästään tästä rahoitussäännösasiasta. Sitten Charlotte Sederschild, kuten monet muutkin, niin hänelläkin on hyvä realistinen lähestymistapa käytännönläheinen sellainen eikä mikään katsantotapa norsunluutornista alaspäin. 25 vuoden kuluessa varmasti voimme todeta, että vaikean talouskriisin jälkeen EU pääsee taas jaloilleen ja eteenpäin. Ja Täällä puheenjohtaja vielä kysyi sitten uusien jäsenvaltioiden roolista. En sano tämän sen vuoksi, että olette nyt uuden jäsenvaltion edustajana, puheenjohtajana. Minusta uudet jäsenvaltiot ovat sitoutuneempia markkinoiden avoimuuteen kuin muut, koska he Heillä on hyvin myönteinen lähestymistapa ja he katsovat asioita hyvin avoimesti. Toivon, että tämä jatkuu ja toivon, että niiden vaikutus ehkä mm, ulottuu myös muihinkin vanhoihin jäsenvaltioihin. Olen sanonut tämän aikaisemminkin, että olemme hyvin avoimia sisämarkkinoiden mahdollisuuksien suhteen ja uudet jäsenvaltiot nimenomaan ja Toivottavasti tämä avoimuus jatkuu. Kiitoksia sanoistanne ja työstänne eh, ja yhteistyöstä viimeisen viiden vuoden aikana. Kiitoksia myös kollegoille kysymyksistä ja kommenteista. Sitten haluaisin päättää tämän kohdan esityslistalla ja näemme toisimme vielä jossain eh, tapahtumassa, sosiaalisella tapahtumassa yhdessä komission jäsen McCreevin kanssa. Kiitoksia, mutta kollegat, älkää menkö vielä ulos. Other business. Onko muita asioita? Ei ole. Sitten ainoastaan seuraava valiokunnan kokous. Se järjestetään tiistaina 10. helmikuuta ja sitten myöskin keskiviikkona 11 ja torstaina 12. Hyvää viikonloppua, hei hei!